Beh. Cari colleghi, dobbiamo... No niin, hyvät kollegat. Uskon, että meidän pitäisi aloittaa, koska ministeri on saapunut ajoissa paikalle. Ja meillä on esityslista, joka on aika täynnä. Joten tervetuloa ministeri Janos Martoni, ulkoministeri Unkarista. Ja tällä hetkellä ulkopolitiikasta vastuussa on ministeri siis täällä, joka on päättänyt tulla tänne kertomaan meille laajentumisprosessista yhteydessä Länsi-Balkanin tilanteeseen. Haluan onnitella Unkaria puheenjohtajavaltiota erityisesti ulkoministeriä tästä dynaamisesta toiminnasta – jolla ovat saaneet aikaan laajentumisprosessin edistymisen. Kroatia on päässyt nyt viime aikoina siihen vaiheeseen, että hyvin lähellä jo neuvottelujen loppuun viemistä. Ja viimeisten tietojen mukaan taisi olla viime perjantaina komissio totesi, että neljä kappaletta lukua on vielä auki neuvotteluissa, mutta on aika lähellä päättymistä. Ja sitten toinen ehdokas maa, siis Islanti, ilmeisesti aloittaa neuvottelut. Ja sitä tullaan ilmeisesti päättämään 27. kesäkuuta seuraavassa hallitusten välisessä konferenssissa joten siinäkin on prosessi, joka on menossa eteenpäin. Mutta sitten asia, joka on ollut varjossa viime aikoina, on Turkin asia. Tästä on tätä asiaa pohdittu paljon viime aikoina, mutta tässäkin asiassa on mielenkiintoista nähdä viimeaikaisten vaalien valossa, että mikä on ministerin arvio Turkin tilanteeseen. No, en äh, halua menettää enempää aikaa tähän, vaan haluan mielelläni kuulla teidän kantanne tämän minun johdantoni jälkeen. Joten äh, sen pidemmittä puheitta annan puheenvuoron ministerille. Olkaa hyvä. Uh, thank you uh, very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat paikalla. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta ja myöskin tästä alustuksesta. Minulla on kunnia ja etuoikeus ja ehkä jollain tavalla myöskin ilo kertoa viimeisen viiden ja puolen kuukauden kehityskuluista laajentumisen osalta. Ja ehkä voisin kertoa myöskin vähän tähän liittyvistä asioista ihan lyhyesti. Olin täällä noin viisi kuukautta sitten ja muistaakseni Meillä oli kiintoisa ja vilkasta keskustelua haasteista ja mahdollisuuksista laajentumisen osalta yleisesti ja myöskin ajatellen näitä yksittäisiä maita. Myöskin kerroimme Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmasta – erityisesti ohjelman painopistealueista. Ja voimakkaasti korostin sitä, että yksi Unkarin painopistealueista on edistää laajentumisprosessia. Ja oltiin samaa mieltä siitä, että laajentuminen itsessään on strateginen arvo Laajentuminen vahvistaa Eurooppaa sekä taloudellisesti että poliittisesti. Laajentumisen pitää olla uskottavaa ja vankalla pohjalla. Ja tietysti samaan aikaan laajentuminen liittyy peruskriteereihin ja ehtoihin, jotka on täytettävä kaikissa ehdokasmaissa. Unkarin puheenjohtajakauden motto oli ja on edelleen vahva Eurooppa. Ja me olemme asettaneet laajentumisen tähän kontekstiin ja siksi meidän piti korostaa sitä, että laajentuva Eurooppa ja avoin ottava Eurooppa on ehdottomasti vahvempi kaikin tavoin kuin Eurooppa, joka sulkee ovensa ulkomaailmalta. ja joka keskittyy vain sisäisiin ongelmiinsa ja haasteisiinsa. samalla todettiin, ja nyt olen vielä enemmän tätä mieltä, että laajentuminen on prosessi. Siinä pitää olla jatkuvuutta. Ja jokaisen puheenjohtajakauden on jatkettava sitä työtä, jota edellinen puheenjohtajavaltio on tehnyt. Ja erityisesti Tämä koskee meidän puheenjohtajakauttamme, koska mehän olemme nyt trion viimeinen jäsen Espanjan ja Belgian jälkeen. Ja tietysti sen jälkeen prosessi jatkuu ja kaikki, mitä on saavutettu tai saavutetaan tämän trion aikana, jatkuu sitten seuraavan trion aikana, eli Puola, Tanska ja Kypros. Sanon nyt tämän, koska en usko palkintoihin. Mielestäni tämä liittyy kansalliseen arvovaltaan, kuka on tehnyt mitäkin, kuka on saanut mitäkin aikaan. Kyseessä on prosessi, ja tämä on meidän kaikkien etu. Tämä on yleiseurooppalainen etu, ja jokaisella puheenjohtajakaudella on yksinkertainen tehtävä, Eli pitää tehdä hyvää työtä ja viedä prosessia eteenpäin. Euroopan union etujen mukaisesti. Kuten sanoin, me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että laajentumisen tulee olla uskottava prosessi kummallakin puolella. Eli me vaadimme ja me annamme, ja nämä asiat liittyvät toisiinsa. Mikäli ehdot täyttyvät, No tietysti lähinnä komissio tarkastelee näitä faktoja. Ja me sitten puolestamme toteutamme niitä. No sitten vielä alustava kommentti. Eli avaintekijä tässä on hyvä yhteistyö toimielinten välillä. Ja kokemuksemme mukaan näiden lähes kuuden kuukauden aikana on ollut se, että laajentumisen alalla yhteistyö toimielinten välillä on ollut erinomaista. Euroopan komissio on tehnyt valtavasti työtä, uskomatonta työtä, erityisesti viimeisen parin viikon tai kuukauden aikana, kun ajatellaan Kroatiaa, johon Palaan hetken kuluttua. Myöskin poliittinen tuki, jota on saatu Euroopan parlamentilta, on ollut ja on edelleen ratkaiseva. Ja samaan aikaan neuvosto teki hyvää yhteistyötä komission kanssa puheenjohtajavaltio kiinnitti paljon huomiota tähän tehokkaaseen yhteistyöhön. Ja jos on mitään huomattavia tuloksia laajentumisprosessissa, se on hyvin pitkälti tulosta tästä hyvästä ja tehokkaasta saumattomasta yhteistyöstä toimielinten välillä. Sitten lyhyesti faktoihin. Mitä olemme saaneet aikaan? No me ei tietenkään tarkoita puheenjohtajavaltio Unkaria, vaan se tarkoittaa meitä kaikkia. Onko laajentumisprosessi nyt edistynyt verrattuna siihen, missä se oli noin kuusi kuukautta sitten – Onko ollut konkreettisia toimia? Onko laajentuminen nyt paremmalla tolalla kuin puoli vuotta sitten? Nyt täytyy katsoa näitä yksittäisiä maita. Vaikkakin nyt täytyy heti korostaa sitä, että laajentuminen on monimutkainen prosessi. Se ei rajoitu vain yhteen maahan. Me tiedämme, että mitä hyvänsä tapahtuu yhdelle maalle, sillä on välittömästi vaikutuksia myöskin muihin maihin. Ja nyt tässä puhutaan nyt yleisestä laajentumisprosessista, lähinnä Länsi-Balkanista, mutta on myöskin muita maita, kuten Turkki ja Islanti. Mutta erityisesti Länsi-Balkanin osalta tiedetään, että menestys tai epäonnistuminen jonkun maan osalta vaikuttaa huomattavasti koko prosessiin. Jos me onnistumme, se antaa uutta energiaa tähän prosessiin, mutta jos epäonnistumme, sitten se johtaa laajentumisapatiaan jota ei ole pelkästään meidän puolellamme, vaan ehkä myöskin välillä toisella puolella saattaa vahvistua. Ja tämä on riski, mikäli prosessi epäonnistuu tai hidastuu. No kun ajatellaan Kroatiaa, koska sehän nyt oli kaikkein tärkein kehitys viimeisen kuuden kuukauden aikana. Edistystä tapahtui edellisten puheenjohtajakausien aikana. Belgian kaudella saatiin pari neuvottelulukua päätökseen. Ja sitten nyt saatiin päätökseen kolme muuta neuvottelukohtaa. alopolitiikka, maatalous ja hiljattain kalastus. Neljä lukua on vielä kesken ja meillä on vielä kaksi viikkoa aikaa. Mutta nyt olemme jo loppusuoralla ja meidän täytyy olla varovaisia, koska tässä vaiheessa ei nyt pidä lähteä ennakoimaan mitään. Olemme neuvotteluiden loppuvaiheessa ja tehän tiedätte, että tapahtui 10. kesäkuuta. Te kaikki luitte näitä julistuksia esimerkiksi Barrosolta ja Fyleltä. Eli tällä hetkellä tilanne on kaikkien tiedossa. Neuvotteluita jatketaan intensiivisesti jäsenvaltioiden kesken. Ja vielä haluaisin korostaa, kuinka paljon Euroopan komissio on tehnyt työtä. Komissio valmisteli neljä viimeistä yhteistä kantaa. Komissio teki erittäin hyvää työtä. Työtä tehtiin hyvin nopeasti. Ja te tiedätte näiden johtopäätökset. Ehdot ovat nyt täytettyjä. ne on täytetty riittävällä tavalla. Eli johtopäätös on tässä suhteessa täysin selvä. Pari asiaa pitää vielä selvittää. Näitä nyt ollaan tekemässä ja olemme aina olleet optimistisia näiden kuuden kuukauden aikana, myöskin silloin, kun ei ollut kovin paljon syytä optimismiin, mutta optimismia ei koskaan menetetty. Ja siksi voin kertoa, että toivomme, että kaikki neuvotteluluvut saadaan päätökseen tämän kuun loppuun mennessä. 21. päivä on tärkeä kokous. Meillä on yleisten asioiden neuvosto. Voimme keskustella vielä auki olevista kysymyksistä. Se on hyvin keskeinen keskustelu. Ja sitten hallitusten ja valtioiden päämiehet voivat keskustella 23.–24. päivä. Ja tietysti Meillä on edelleen mahdollisuus hallitusten välisen konferenssiin myöskin tämän jälkeen. Ja kuten tiedätte, 30. päivä kesäkuuta 31. päivä ei voi olla kokosta, koska sellaista päivää ei ole olemassakaan. Eli 30. päivä kesäkuuta keskiyhön mennessä tämä on saatava päätökseen. Ja vielä korostaisin, että tämä prosessi. Tässä on kyse kansallisesta arvovallasta. Tämä on Euroopan unionin etu ja myöskin ehdokasvaltioiden etu. Sanon nyt, että mitä tahansa tapahtuu laajentumisprosessissa – missä hyvänsä jäsenval- ehdokasvaltiossa, se välittömästi vaikuttaa muihin ja koko alueeseen. Tämä nyt näkyy jo hyvin selvästi. kun ajatellaan Kroatian tapausta. On jo selkeitä merkkejä siitä, että koska Kroatian prosessi on nyt vauhdittunut, muut maat ja muut prosessit ovat myöskin saaneet uutta pontta. Kaikki tietävät tämän. Ja on selvää, että muut maat seuraavat tarkkaan, mitä Kroatian kanssa tapahtuu. Jos ajatellaan Serbiaa, on selvää, että myöskin siellä halutaan edetä. Ja myös muissa maissa on merkkejä siitä, että tehdään poliittisia päätöksiä, jotta prosessi etenee. Ja tämähän on nyt tämän prosessin magiaa. Eli tämä energia siirtyy välittömästi naapurivaltioihin. Sillä nähdään nämä viestit ja niihin reagoidaan. Ja tämän hyvä esimerkki. Kun puhutaan jostain ehdokasmaasta, niin puhutaan koko alueesta. Eli vielä kerran haluaisin korostaa, että me kaikki haluamme, että laajentumisprosessi onnistu. Meidän on uskottava siihen. Meidän täytyy päästä eroon laajentumisapatiasta tai väsymyksestä. Meidän täytyy uskoa tähän prosessiin. Meidän täytyy myöskin uskoa itseemme Eli psykologisesti ja poliittisesti laajentumisella on erityismerkitys meille kaikille, koska me elämme haastavia aikoja. Ja jos me emme usko itseemme, me emme voi olla uskottavia muiden silmissä. Ja avainehto laantumisen onnistumiselle on se, että me uskomme itseemme ja laantumisprosessiin. No sitten jos palaamme siihen, millaista edistymistä on tapahtunut kuuden kuukauden aikana. No Kroatian osalta tilanne on selvä. Sitä ei voi kiistää mitä hyvänsä tapahtuu tulevina päivinä. Edistymistä on tapahtunut näistä syistä, joista juuri kerroin. Mutta voimme jatkaa ja voimme tarkastella näitä maita yksitellen. Ja useimpien ehdokas- tai hakijamaiden osalta Ainakin jonkinlaista edistystä on tapahtunut. Puhuin tästä jo Kroatian yhteydessä, mutta näissä maissa on ponnisteltu. Ja selkeä esimerkki, kuten totesin, on Serbia – Eli tilanne kehittyy. Kyse ei ole pelkästään Adicin pidättämisestä ja toimittamisesta Haagin, Tähän liittyy muitakin asioita. Ilmapiiri on nyt Eurooppa myönteisempi Serbiassa. Poliittisessa elitissä, mutta myöskin kansalaisten parissa – huolimatta siitä, että kaikki kansalaiset eivät ole tyytyväisiä siihen, mitä on tapahtunut. Ja Pristiinan ja Belgradin välillä on neuvoteltu. EU on tässä ollut mukana. Nyt on ollut viisi neuvottelukierrosta ja asioista, joista nyt neuvotellaan, niiden osalta on teknisesti edistetty, poliittista edistymistä vielä odotellaan, mutta esimerkiksi mitä tulee maarekistereihin tai viestintään, kansalaisten rekisteröintiin tai vapaaseen liikkuvuuteen ja niin edelleen. Edistymistä on tapahtunut. Ja kyseessä on eurooppalainen perspektiivi, joka auttaa näissä neuvotteluissa. Montenegro on toinen esimerkki. Montenegro on saanut ehdokasstatuksen. Siellä on vielä paljon tekemistä. Siellä nyt valmistellaan toimintasuunnitelmaa uuden pääministerin johdolla. Ja on mahdollista, että kun pannaan täytäntöön tätä toimintasuunnitelmaa myöhemmin tänä vuonna, no liittyen tietysti siihen, miten komissio arvioi näiden neuvotteluiden tätä tilannetta. Neuvottelut voidaan aloittaa ja neuvottelut aikataulu voidaan jo lyödä lukkoon. Sitten Makedonia. Se on ollut ehdokkaana jo noin kuusi vuotta. Neuvotteluita ei vieläkään voida käynnistää. Kuten tiedämme, edelleen neuvotellaan näiden kahden osapuolen välillä tästä nimikysymyksestä. Ja tästä syystä komissio on suositellut monen kertaan, että neuvottelut tulisi aloittaa, mutta jäsenvaltiot eivät ole voineet toimia näin, koska tässä tarvitaan yksimielisyys kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Ja kuten nyt tiedetään, neuvottelut ovat jatkuneet ja kumpikin osapuoli on todennut, että kannat ovat nyt lähellä. En tiedä kuinka lähellä, mutta uskon, että lähentymistä saattaa jossain vaiheessa tapahtua. Eli uskon, että nämä kannat saadaan yhtenemään. Puhun myöskin oman maani puolesta. Me haluamme, että tämä kysymys saadaan ratkaistua ja sitten neuvottelut voidaan käynnistää komission ja parlamentin suosituksen jälkeen. Ja sitten voimme aloittaa neuvottelut Makedonian kanssa. No, jos poistumme alueelta vähäksi aikaa, Laajentumisprosessi on käynnissä myöskin Turkin kanssa. Tämä on iso strateginen kysymys. Mitään neuvottelulukuja ei avattu Belgian puheenjohtajakaudella, eikä myöskään Unkarin puheenjohtajakaudella. Enkä usko, että näin käynyt seuraavan kahden viikon aikana, koska se liittyy hyvin paljon komission arviosta. Viimeksi kun puhuttiin tästä, puhuttiin Turkista ja tietysti korostin, että EUlla on strategisia intressejä jatkaa neuvotteluprosessia. Ja myöskin sanoin, että meidän täytyy edetä Turkin suhteen ja muistaa kaikki ongelmat ja haasteet tässä prosessissa, mutta silti olimme toiveikkaita, että voisimme käynnistää neuvotteluluvun kahdeksan, eli kilpailukysymykset, mutta nyt tiedämme, että tämä ei onnistu, mutta täytyy muistaa, että Turkin osalta tämä oli erikoinen kausi, vaaleja edeltävä kausi. Vaalit pidettiin, kuten tiedämme, Niin. Eli kolmas päivä. Eli tärkeää on, että me kaikki uskomme ja viittaan nyt tähän lausuntoon, joka, jonka Barroso teki, on rompään. ja kumpikin toivoivat, että vaali modern, auttavat maan modernisoinnissa, instituutioissa yleensäkin – mutta myöskin tästä saadaan uutta pontta liittymisneuvotteluille. Nämähän liittyvät läheisesti toisiinsa. Olisi ollut epätodennäköistä, että Turkin hallitus olisi tehnyt suuria muutoksia esimerkiksi kilpailupolitiikkaan tai lainsäädäntöön ennen näitä vaaleja. Ja nyt tietysti tilanne on erilainen ja me toivomme, että tämä prosessi jatkuu. No, poliittisia ongelmia on ja on vain kolme lukua, jotka voidaan avata. ilman, että selitetään näitä poliittisia ongelmia. 11 neuvottelukua on nyt jumissa 5 plus 6. Mutta samalla me tiedämme, että tämä, nämä poliittiset haasteet täytyy ratkaista muuten edistymistä ei tapahdu. Again, uh... Niin, Islanti sitten seuraavaksi. Uskon, että tässä on päästy huomattavasti eteenpäin Meillä on hallitusvälinen konferenssi 27. kesäkuuta tulossa ja tulemme aloittamaan kaikki neuvottelukappaleet silloin. Ja, ja uskomme jopa, että nämä, nämä neljä kappaletta voidaan suoraan sulkea tämän HVK jälkeen. 25 tiede ja tutkimus, 2006, koulutus ja kulttuuri. Nämä ovat sellaisia helppoja kappaleita, kuten tiedämme. Näinhän aina on ollut aina on samalla tavalla kuin ollaan neuvoteltu. Mutta tietenkin tässä on jotain vähän orkeampiakin, orkeampisia asioitakin, vaikeampiakin asioita. En halua nyt listaa niitä kaikkia täällä, en halua kertoa kaikkia yksityiskohtia tässä vaiheessa. Haluaisin vain mainita viimeaikaista kehityksestä, että EFTAn valvonta viranomaisasia. He tekivät lausunnon eilen, vai oliko se toissa päivänä, iSafe-pankkiongelmasta. Ja tämä asia on varmaankin ratkaistu sitten siinä vaiheessa, kun liittymisneuvottelut tulevat siihen vaiheeseen, että niistä keskustellaan. No meillä on vielä muutamia avoimia kysymyksiä vielä, mutta voimme varmaankin olla aika optimistisia liittymisneuvottelujen tuloksesta Islannin kanssa. No palataanpa sitten vielä toiseen aiheeseen. Nämä maat, jotka eivät ole vielä ehdokasmaita, no, nämä hakijamaat siis. Serbia, mainitsinkin jo. Tässä tietenkin on paljon nyt kiinni siitä komission kannasta, joka julkaistaan lokakuussa tänä vuonna. Serbit itse eivät ole kovinkaan optimistisia oikeastaan. He odottavat, että he nippanappa saavat sitten hakijamaan – aseman, kanda, siis ehdokasmaanhakijan. Ja sitten, ja sitten tämä alkupäämäärä asetetaan sitten myöhemmin. En halua spekuloida sitä vielä. Voi vain todeta, että Unkarin taholta me tuemme täysin Serbiaa heidän ponnisteluissaan. Meillä on myöskin selkeitä kansainvälisiä ja alueellisia etuja tässä kyseessä on meidän naapurimaamme. Ja me uskomme, että kun Kroatian neuvottelut ovat tuota, silloin päättyneet, niin sitten meidän kannaltamme seuraava vuorossa on sitten Serbia. Ja totta kai me teemme parhaamme sen eteen, että tämäkin prosessi edistyy. Meillä on myös sitten kolme muuta vaikeaa tapausta. Emme mene näissäkään yksityiskohtiin, koska tämä on laajentumisen ulkopuolella, tämä on ainakin Länsi-Balkanin asia sinänsä. Bosnia-Herzegovina ja Kosovo. Ja kolmas on Albania tietenkin. Ja meillä on myöskin vuoropuhelu menossa sitten Pristiinan ja Belgradin kesken, joka on melko lupaava. Ja näistä muista kahdesta maasta voi, voin tietysti kertoa teille sitä asteista ja muista, mutta ehkä parempi, etten teistä nyt. Mutta vedetään vielä lyhyesti yhteen tämä kaikki. Ensinnäkin voidaan todeta, että on tapahtunut edistymistä suurimman osan kanssa näistä hakijamaista. Ja kaikkein lähempänä on ehkä Kroatia. Ja sitten tämä menestys, jos todellakin saamaan asiat vietyä loppuun, kesäkuun loppuun, se tulemaan suuri positiivinen vaikutus koko alueen muiden maiden hakuprosessiin. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että me tulee länsi niin yleiskuva on hyvin epätasapainoinen ja, ja avoin vielä. Täällä on paljon epävarmuutta ja riskejä vielä, ja näistä pitää olla tietoinen. Eli Tämä oli negatiivista, mutta sitten tietysti vain aina positiivisia asioita. Niin positiivinen on se tietysti tämä Kroatian näkymät, mutta negatiivista on siis tämä riski, uhka, se on olemassa. Joten ei meidän pidä uskoa, että kaikki ongelmat ovat nyt ratkaistuja ja että koko alueella on turvallinen tulevaisuus edessään. Vaan meidän pitää olla myöskin varovaisia liittymisprosessin yhteydessä. Ja lopuksi, ihan lopuksi, haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet viimeisen viiden ja puolen kuukauden aikana meidän tukenamme. Ensinnäkin Euroopan parlamentti oli tärkeässä roolissa Kroatian tapauksessa ja myöskin yleisestikin. Kiitän tästä. Ja henkilökohtaisesti haluan kiittää kaikkia parlamentin kollegoita, jotka, jos tiedät, kuinka paljon ovat tehneet tässä asiassa. Samalla haluaisin myös painottaa ähm, Euroopan unionin komission rooli, joka on ollut erittäin tärkeä varsinkin viime viikkoina, ja myöskin jäsenvaltioita. He ovat tehneet yhteistyötä, kompromissihenkiä on ollut näkyvissä, ja toivottavasti tämä kompromissihenki on sitten olemassa myöskin näiden kahden viimeisen viikon aikana. Ja sitten meidän puheenjohtajakautemme lopussa keskiyönä odotetaan, että Kroatian neuvottelut ovat päättyneet ja että koko laajentumisprosessi jatkuu turvallisesti, uskottavasti, luettavasti ja ehkä jopa hieman nopeamminkin. Kiitoksia. Grazie, signor ministro. Kiitoksia, herra ministeri, tästä hyvin laajasta ja selkeästä puheenvuorosta. Aloitetaan keskustelu sitten. Edustaja Svoboda, Kroatia-asian esittelijä ja miten esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri tästä alustuksesta. Puhun ihan lyhyesti, koska minulla oli paljon lisättävää. Ensinnäkin arvostan Unkarin peijikauden työtä ja teidän henkilökohtaista sitoumustanne Kroatian Ehkä kello pitäisi sitten pysäyttää 30. kesäkuuta, kuten Itävallan osalta, mutta tällä tavalla asia voitaisiin hoitaa. Tulos on kuitenkin hyvä. No tietysti täytyy katsoa täytäntöönpanoa, valvontaprosessi, Ja voin luvata, että heti kun saamme näitä asiakirjoja parlamenttiin, me nopeasti, mutta läpikotaisesti tarkastelemme niitä ja teemme johtopäätöksiä. No, joissain maissa, te tiedätte varsin hyvin, on vähän vastahakoisuutta ja epäilyksiä, mutta uskon, että yleisesti ottaen tulos on hyvä ja parlamentti myöskin edelleen tukee Kroatian tietä Eurooppaan. Sitten Serbia. No, täytyy vielä korostaa, Joskus unohtuu, että myöskin Kroatian osalta status annettiin jo silloin, kun kaikki ei vielä ollut ihan selvää kansainvälisen rikostuomioistuimen osalta. Mutta kuten on nyt nähty, Makedonian tapauksessa se on ollut ehdokas, mutta neuvotteluita ei vielä ole voitu käynnistää. Mutta Serbian sisäinen tilanne, siellä on ensinnäkin nationalisteja ja toisaalta demokraattisia voimia – meidän täytyy antaa merkki demokraattisille voimille siitä, että työtä tulee jatkaa. Ja tehän olette edelleen ministeri ja olette osana ulkoministerineuvostossa, eli toivottavasti edistätte myöskin Serbian kysymystä. Me emme nyt voi vesittää tai vähentää näitä ehtoja. Meidän täytyy olla reiluja kaikkia maita kohtaan ja tätä aluetta kohtaan. Mutta joissain maissa ajatellaan, että Kroatialle kyllä, mutta unohdetaan muut. Mutta se on väärä kanta ja tuen sitä, mitä sanoitte. Ja päätänkin puheenvuoroni tähän. Honorevole Svoboda. Kiitoksia edustaja Svoboda. Sitten edustaja Kukan. Ja hän on idän ja Euroopan välisen delegaatiopuheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, tervetuloa tänne ja kiitokset näistä johdantosanoista. Kun Unkari otti vastaan puheenjohtajan nuijan, oli paljon odotuksia, että Unkari voisi tukea länsi tilannetta, koska heillä on kokemusta ja asiantuntemusta Unkarin taholta juuri tämän alueen maiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ja haluaisin kiittää Unkarin puheenjohtajakaudella tehdystä työstä, koska he ovat todellakin mm, panneet mm, myönteisen merkkinsä tämän alueen kehitykseen. Kaksi asiaa, jotka haluaisin mainita, jotka tekin totesitte, herra ministeri. Että menestys tai epäonnistuminen jonkun tietyn maan suhteen alueella, kun katsotaan laajentumisprosessia, sillä voi olla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia muihin maihin tällä alueella. Se on totta Kroatian suhteen, koska myöskin aika on tärkeä tekijä, mutta periaatteessa se oikeastaan on valmis asia. Ja voidaan todeta, että sillä olisi hyvin myönteinen vaikutus muihin tämän alueen maihin. Mitä meidän nyt pitäisi tehdä? Ja olen erittäin tyytyväinen, että tämä alkaa nyt realisoitumaan asia, että Euroopan unionin toimielimet voivat positiivisesti vaikuttaa alueen kehitystä, kehitykseen, että lähentyvät Eurooppaa. Jos me puhumme yhdellä äänellä ja lähetämme yksittäisille maille tai koko alueelle viestejä, meidän pitää toki puhua silloin yhdellä äänellä. Tämä ei aina ole helppoa. Joskus on vaikeaa täällä parlamentissa puhua yhdellä äänellä, kun katsotaan meidän poliittista jakaumaamme eri maiden ja puolueiden välillä mutta mitään muuta tapaa ei ole olemassa, että saattaisi aikaa positiivisia vaikutuksia. Koska näiden maiden etu ja näiden ihmisten etu pitäisi olla meidän kaikkien tärkein asiamme. Tiedän, että laajentuminen on hyvin monimutkainen prosessi. Siinä on erilaisia aspekteja ja, ja sävyjä. Ja te totesitte, että täällä on myöskin mm, tiettyjä myönteisiä tapahtumia, mutta myöskin negatiivisia tapahtumia. Ja jos katsoo viimeistä kuutta kuukautta, niin silti minusta tuntuu, että tämä optimismi on enääkin vallalla, kun katsotaan tätä aluetta. Kroatian liittyminen tulee vaikuttamaan positiivisesti tähän alueeseen sekä Montenegron edistyminen, Serbian tilanne – Jopa Bosnian Herzegovinan suhteen täällä on toivon kajastus näkyvissä, kun katsotaan viimeisiä asioita, joita tapahtuneet. Mutta Albania on jotenkin vaikeaa. Meillä on jotenkin parlamentin välisiä keskusteluja heidän kanssaan paljon, niillä on saatu aikaiseksi, mutta ensimmäistä kertaa keskustelimme sivistyneesti, emme, emme loukanneet toisiamme avoimesti. Joten puheenjohtaja katsoi minun nyt, nyt vihaisesti, joten en halua käyttää hänen kärsivystään liikaa hyväksyntä. Kiitoksia. <laughs> Mi dispiace. <laughs> Olen pahoillani, mutta meidän pitää antaa nyt puheaikaa kaikille muille. Te olette siis, eh, te olette puheenjohtaja tietenkin tässä valtuuskunnassa, on teilläkin muutama minuutti lisää, mutta olkaa hyvä. Edustaja Vaikeli, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Signore, anche per questa. Kiitoksia myöskin tästä ylimääräisestä minuutista. Yritän puhua lyhyesti ministeri. Uskon, että Unkaria pitää kiittää siitä, mitä se on tehnyt. Ja se, mitä teitte sen suhteen, että EU kiinnittää huomiota laajentumiskysymyksiin ja kohtiin, joissa prosessia voidaan vauhdittaa. Te olet olleet puheenjohtajana hyvin vaikeana hetkenä. Olisi ollut houkuttelevaa keskustella rahoituskriisistä, kriisistä, välimeren tilanteesta eikä laajentumisesta, mutta nyt puhutaan laajentumisesta ja mielestäni Unkari on osoittanut roolinsa tällä alueella ja kykynsä hoitaa näitä ongelmia. Haluaisin korostaa ansioitanne Kroatian lähentämisessä EU-hun. Te teitte erittäin hyvää työtä ja keskitytte tähän aivan oikein. Ja olen samaa mieltä Svobodan kanssa. Mitä jos kello pysäytettäisiin, jotta voitaisiin olla tyytyväisiä? Mutta sitten joitain sisäisiä ongelmia Kroatiassa, eli EU-jäsenyys ei ole mikään palkinto tai poliittinen vaihtoehto. Se liittyy arvoihin, jotka kaikkien kansojen on hyväksyttävä. Ja kansalliset, esimerkiksi vähemmistökysymykset, ovat Euroopassa erittäin keskeisiä. Eli Kroatian täytyy lähteä tälle tielle vielä. Ja uskon, että tämä tilanne tulee muuttumaan. Olen samaa mieltä siitä, että laajentumisprosessi koskee kaikkia Länsi-Balkanin maita ja Kroatian liittyminen ja ehkä Serbian ja Montenegron liittyminen vahvistaa kaikkien maiden toiveita ja halua vaikuttaa tämän alueen vakauteen. Kiitos. Grazie, onorevole Weigel. Onorevole... Kiitoksia. Sitten edustaja Hauit, Makedonia asian esittelijä. Olkaa kolme minuuttia. Uh, firstly, uh, foreign... Herra ulkoministeri, kiitokset, että näistä asioista totesit täällä tänään. Tämä uh, Ratsikin pidätys totta kai pitää pitää yhteydessä, mutta totta kai tämä on oikea askel eteenpäin, suuri askel eteenpäin, ei pelkästään tällä alueella, mutta myöskin ihmisoikeuksille maailmassa. Totta kai tarvitaan vielä lisää tutkimuksia sen suhteen, miten häntä on siellä piiloteltu, mutta totta kai näin viesti, lähettiin viesti kaikille alueen maille, että muissakin tapauksissa tulee tapahtua näin. Totta kai Hatsikin on tietenkin vielä vapaa mutta nämä on tässä tapauksessa tiedetään, että tulee jossain vaiheessa sitten syyt eteen. Tässä ainakin vaara, että on pelkästään vaikka suuria maita, Kroatia ja Serbia. Ja minä itse taas olen ollut esittelijänä Makedonia-asiassa. Ei, ei pitäisi puhua tässä kellojen pysäyttämisestä, vaan kellojen aloittamisesta, ajanlaskun aloittamisesta – Montenegro ja Serbia saat varmaankin jonkunnäköisen alkupäivämäärän neuvottelulle, mutta Makedonian suhteen haluaisin nähdä myöskin tämän alkupäivän määrän lähestyvän. Mitä olet tehdä tämän eteen? Ja jossa on todettu, että tänä vuoden aikana haluttaisiin aloittaa neuvottelut. Sitten puhutte myöskin Turkista. Miten näet Makedonian tässä yhteydessä – me olemme kaikki myöskin nähneet myöskin Etyjin raportin tästä asiasta ja me nähneet, että tässä on menty eteenpäin. Ja näemme myöskin nämä vaalitulokset täällä Turkissa, että tämä on ollut hyvää edistystä. Tiedän, että ette varmaan halua katsoa yrittää, yrittää yksittäistä maata, mutta kun puhutte näistä, että keskeiset asiat eivät kuulu mitenkään laajentumis asioihin ja pitäisi neuvostossa välttää näistä asioista keskustelua. Mutta näin onkin tässä onkin neljä eri tapausta, koskevat eri, neljä eri maata, joissa ihmiset totesivat, että ei ole oikein edistytty. Ja kahden keskistä asiat ovat tavallaan olleet jarruna. En nyt halua nimetä mitään näistä maista, jotka käyttää tällaisia äh, jarruja hyväkseen, mutta ne, ne maat, jotka käyttävät tavallaan omia etujaan tässä jarruna. Niin kuinka teidän maanne näkee nämä muut maat, jotka käyttävät kahdenkeskisiä asioita jarruna lääntymisprosessissa. Kuinka voidaan olla tehokkaampia neuvostossa estää tämä? Kiitoksia edustaja Hauit. Sitten edustaja Brandt, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Um, and good morning. And... Huomenta ja kiitoksia puheenjohtajavaltiolle siitä, että tämä asia oli niin tärkeä esityslistalla. Kroatia on edistynyt viime vuosina ja tietysti edistynyt on tapahtunut erityisesti viime kuukauden aikana. Mutta sitten mitä tapahtui tämän Brysselin signaalin jälkeen, eli Splitin Gay Pride ja siellä tapahtuneet välikohtaukset, niitä ei voida hyväksyä, kun ajatellaan eurooppalaisia arvoja. Eli me pelkäämme nyt sitä, että sen jälkeen kun annettiin vihreä valo Brysselistä, niin heti seuraavana päivänä saadaan vääriä viestejä Kroatiasta. Ja tämä on nyt hetki, jolloin me olemme huolissamme siitä, miten uudistuksia toteutetaan seuraavan vuoden aikana ennen kuin varsinainen liittyminen tapahtuu. Eli meidän pitää valvoa näitä uudistuksia, ne jotka liittyvät siihen, että, että tämä prosessi ei lähde taantumaan. Ja meidän pitää tehdä yhteistyötä parlamenttien välillä, Kroatian parlamentin, Euroopan parlamentin ja tietysti mukaan täytyy ottaa myöskin kansalaisyhteiskunta ja akateeminen yhteisö. No, jos tämä raportointi sitten on kielteistä, se ei välttämättä liity siihen, että liittyminen lykkääntyy. Pitää olla poliittista painostusta ehkä rahoituksen supistamista. Ja jos on vakavia takaiskuja, niin sitten ehkä tätä liittymistä voidaan lykätä. Mutta meidän täytyy jatkaa tätä työtä ja tukea toimijoita Kroatiassa, jotka taistelevat eurooppalaisten arvojen puolesta, jotta voidaan varmistaa, että tätä energiaa ei nyt hävitetä. Tämä siis Kroatiasta. No sitten kahdenvälisistä asioista kollegat mainitsevat. Tämä on avainkysymys, johon täytyy aina puuttua. Nämä kahdenväliset asiat täytyy ratkaista ennen liittymistä Euroopan unioniin. Ja tässä mielessä oli hyvä kuulla, että ainakin te olette tyytyväisiä Kosovon ja Serbian väliseen vuoropuheluun. Ja haluaisin kysyä, millä tavalla voimme nyt jatkaa Euroopan puolelta Kosovon tunnistamista. Ollaanko tässä tekemässä mitään, koska meidän täytyy miettiä myöskin omaa kantaamme. Jos me painostamme Serbiaa, mikä on ihan oikein, niin mikä sitten on oma kantamme ja miten olemme hoitaneet omia sisäisiä ongelmiamme tässä suhteessa. Ja kuten Svoboda ja Vaikilu totesivat, meidän täytyy tosiaan, tosiaan varmistaa, että me anna Kroatialle sellaista viestiä, että ok ja sitten ei enää mitään. Monet jäsenvaltiot, itse olen Saksasta, siellä on vähän tällainen tunne, että Kroatia on ihan ok, se on meitä lähellä, mutta se, siihen se sitten loppuukin. Eli onnittelen PJ kautta. Te olette kiinnittäneet huomiota tähän koko alueeseen. Parola. Kiitoksia edustaja Brandner. Sitten edustaja Pasku, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Ensinnäkin huomenta kaikki teille vaan, herra ministeri ja suurlähettiläs. Sitten haluan kiittää teitä, että kerroitte meille muutamista ajatuksista, todellisen päätöksentekijän ajatuksista täällä Euroopan unionista laajentumisasioista, tästä tärkeästä asiasta. Ja sitten vielä kysymys. Miten te voitte yhdistää Turkin ehdokasaseman sen tosiasian kanssa, että tämä maa on tullut yhä enemmässä määrin alueelliseksi voimaksi, tällä hyvin tärkeällä alueella, siis meille tärkeällä alueella. Kiitoksia edustaja Pasku. Sitten edustaja Ankuraakis, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Mike. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα καταρχήν να ε, σημειώσω προς τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών. Kiitoksia. Haluaisin nyt ulkoministeri sanoa, että on puhuttu näistä kansallisista kannoista, mutta tässä on kuitenkin onnistuttu hyvin. Te olette käsitelleet hyvin suuria kysymyksiä, mutta ikävä kyllä sitten oli tämä kriisi ja muita konflikteja. Mutta ministeri, olen samaa mieltä te sanoitte, että jonain päivänä nämä kannat saattavat jo osua yhteen. Ja tietysti toivon, että tässä jo vähän etukäteenkin tapahtuu lähettymistä. Ja minun puolueeni toivoo, että tämä aihe saadaan ratkaistua, kun ajatellaan Makedonia, Makedonian kysymystä ja muita kysymyksiä, koska tämä on meille erittäin tärkeää. Meidän täytyy parantaa näitä suhteita hyviä naapurussuhteita, se on keskeinen kysymys. Ei pelkästään kahdenvälisissä suhteissa Makedonian ja Kreikan suhteen, vaan koko Länsi-Balkanin osalta. Ja olisin odottanut tästä hiukan enemmän Unkarin puheenjohtajuuskaudelta. Ja vielä toteaisin, että tehän tiedätte, että talouskriisi on koskettanut erityisesti tätä aluetta, koska siellähän oli vähemmän tapahtunut kehitystä. Ja Kreikassahan valtaosa kreikkalaisista tällä hetkellä toteaa, että joka vastustaa Kroatian liittymistä Euroopan unioniin. Ja tiedän, että Serbiassa on ollut mielipidetutkimuksia, ja ehkä esimerkiksi Sladic ja ei välttämättä pidetä syyllisenä. Ja tämä on todellakin suuri kysymys siellä, ministeri. Ja tehän tiedät, että uudet jäsenvaltiot, Unkari, Romania, Bulgaria ja niin edelleen, sielläkin on huomattavia ongelmia, suurempia kuin vanhoissa jäsenvaltioissa, ja siellä on suuria eroja. Ja esimerkiksi Islannin tapauksessa näitä kaikkia asioita täytyy tarkastella. Ei voi käydä niin, että tämä liittyminen aiheuttaa suurempia ongelmia vielä. Haluaisin vielä kiittää teitä viranvaraisuudestanne, jota olette aina meille osoittaneet, ja uskon, että Kroatian liittyminen EU-hun on keskeinen kysymys, mutta esimerkiksi telakoilla on paljon ongelmia, on paljon työttömyyttä, ja mielestäni meidän täytyy muistaa, että nämä ongelmat koskevat monia Länsi-Balkanin maita. Sitten edustaja Tokes, parlamentin varapuhemies. Olkaa hyvä. Kolme minuuttia. Elnök úr, kedves külügyminiszter úr. Kiitoksia, ministeri. Hyvät kollegat. Haluan aloittaa toteamalla, että ulkoministeri on syntynyt samassa ähm, kaupungissa kuin minä olen syntynyt, joten hänen henkilönsä on tämän yhteistyön symboli, joka on Romanian ja Unkarin kesken olemassa. Kiitän häntä tuesta, jota hän on antanut Romanian Schengenin liittymiselle – Unkarin puheenjohtajakaudella. Eilen yhdessä puheenjohtaja Kukanin kanssa minä olin johtamassa Albanian valtuuskuntaa ja toivotin heidät tervetulleiksi. Mutta tämä on juuri sellainen tyypillinen tapaus, koska meillä on sisäisiä ongelmia, niin ei edistytä Albanian integraatiossa. He eivät voi antaa yhteisiä julistuksia – koska hallitus ja oppositio ovat keskenään riidoissa. Mutta äh, on tapauksia, joissa sisäiset riidat pitäisi työntää syrjään, ja ajattelen tässä Makedoniaa, ja myöskin minun Romanian valtuuskunnan kollegoiden kanssa. Huolimatta tästä nimiriidasta voisimme aloittaa liittymisneuvottelut Makedonian kanssa. Tämä on minun uskoni ja tuen tätä myös. Ja lopuksi haluaisin todeta myös, että olen erittäin tyytyväinen Unkarin tekemään työhön puheenjohtajavaltioina. Onnittelen teitä. Pääministeri Viktor Orban kävi Albaniassa kaudellaan ja todennäköisesti hän tulee myöskin vierailemaan Bosnia Herzegovinassa, jotta olette todellakin kiinnittäneet erityishuomiota Länsi-Balkanin alueeseen. Vaikka häntä kritisoidaan myös paljon ja hänen hallitustaan myös, olen silti ylpeä näistä toimista. Ja olette varmaan hyvin tietoinen, että vähemmistöongelmat ovat tällä alueella ongelma. Kroatiassa, Serbiassa on myöskin unkarilaisvähemmistö, joten olen erittäin tyytyväinen, että nämä ongelmat ovat saatu ratkaistua jo osittain Onkarin puheenjohtajakaudella ja luotu siltoja näiden maiden välillä. Sitten edustaja Liise, turvallisuusasian valiokunnan varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Ja na pewno nie zajmę trzech minut, więc będzie więcej czasu. Kiitoksia. En varmaan tarvitse kolmea minuuttia, näin ministerille jää enemmän vastausaikaa. Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Unkaria sen tekemästä työstä. Se ei aina ole ollut helppoa. Ja Euroopan unioni on, mitä se on, ja meillä on tämä vaihtuva puheenjohtajavaltiojärjestelmä. Ja jotta neuvottelut saadaan onnistumaan, silloin täytyy miettiä sitä, miten nämä asiat siirtyvät puheenjohtajavaltiolta seuraavalle. Seuraavan puheenjohtajavaltion täytyy tietää, mitä olette tehneet ja millä tavalla se on tehty. Ministeri, unkarilaiset puolalaiset tietävät, että me pidämme toisiamme velinä. Mutta kysymykseni teille, ministeri, on, Mitkä ovat suhteenne Puolan ulkoministeriöön? Kaikissa näissä kysymyksissä, joista olette keskustelleet, miten kokemuksenne ja työnne on liittynyt siihen, mitä Puolan ulkoministeri tulee tekemään? Honorevoli. Kiitoksia edustaja Lisek. Ja sitten edustaja Kaller, kolme minuuttia, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri. Kiitokset tästä hyvin onnistuneesta ponnistelusta, kun on pyritty päättämään neuvottelut Kroatian kanssa. Unkari heti alussa totesi silloin, että haluamme lähteä kunnianhimoisesti liikkeelle, jotta meillä on, nämä, nämä ne juhlat pidetään sitten meidän puheenjohtajakauden lopussa. No tämä on jotenkin sivuseikka, mutta onneksi olkoon vaan tästä. Vielä kysymys. Odotatteko jonkunlaisia viime minuutin häiriöitä asiassa. Me tiedämme jo vuosilta, että mitkä maat ovat aina olleet vähän, vähän hitaampia asioissa. Alankomaan, Slovenia ovat olleet ongelmallisia, mikä Piranin lahden asiassa. Uskotteko, että viime het- metreillä tulee jotain vielä tähän eteen, vai onko kaikki nyt selvää? Me tulee Makedoniaan olen samaa mieltä muiden kollegan kanssa, jotka ovat todenneet, että meidän pitäisi todellakin keskustella Kreikan kanssa, etteivät he blokkaisi enää neuvottelujen aloittamista. Uskon, että täällä on vuodesta viisi olemassa sopimus, jossa sovittiin, että ei blokattaisi liittymistä kansainvälisiin järjestöihin, vaikka nimikiista ei ole vielä ratkaistu, niin kyllä tässä yhteydessä pitäisi puhua selkeästi, selkein sävelin Kreikan kanssa. Ja toinen kysymys. Pitää korjattaa, että tämä kanne on ratkaistu kansainvälisessä rikostuomioistuimessa vai mikä on neuvoston kanta tähän? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kaller. Näin keskustelu on päättää vielä edustaja Kassulidisellä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkaisin siitä, mistä Hauit puhui. Eli kahdenväliset kysymykset, jotka estävät laajentumisprosessia. Ja totesin, että EU puheenjohtajakausien kautta ehkä ajattelin, että sen pitäisi tehdä enemmän auttaakseen näiden kahden välisten ongelmien ratkaisemisessa, koska vaikka laajentumisprosessi alkaa, myöskin on nähty useaan otteeseen, että nämä kahdenväliset kysymykset tulevat mukaan neuvotteluprosessiin. Ja nämä esteet toistuvat jatkuvasti. Eli kysymykset, jotka ovat hyvin lähellä ratkaisua, esimerkiksi tämä Makedonian nimikysymys, YK on ehdottanut ratkaisumallia kahdelle osapuolelle ja vankin muun itse kertoi, kun kävimme New Yorkissa, että Kreikka on hyväksynyt ehdotuksen ja Makedonian vastausta odoteltiin vaalien jälkeen. Eli pitäisikö EUn olla aktiivisempi ja energisempi, kun se auttaa näitä osapuolia ratkaisemaan kahdenvälisiä ongelmia, jotta laajentumisprosessi voi edetä ilman esteitä, koska tästä on esimerkkejä Balkanilla, esimerkiksi Kroatian kohdalla. Tällaisia esteitä kyllä ilmaantuu aina silloin tällöin. Grazie, onorevole Kassulidis. Kiitoksia, edustaja Kassulidis. Annetaan nyt sitten ministerille loppupuheenvuoro. Meillä on 10.30 saakka aikaa, mutta aloitamme varttuni myöhässä, joten annetaan nyt ministerille tarpeellinen aika vastaan näihin kaikkiin moniin esittyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, herra ministeri. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. I, I, I uh, thank you all for uh, comments. Kiitos paljon näistä kaikista kommenteista, kysymyksistä, huomioista, mielipideistä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman lyhyesti aivan varmasti puhun vähemmän kuin äsken avauspuheenvuorossani. Olin ehkä vähän liian pitkä. Sanoin vuolessanainen, pyydän näin jälkikäteen anteeksi, jos sallitte. Haluaisin kuitenkin ottaa esille vielä joitakin asioita ja kysymysten turvin voin ehkä paremmin kohdentaa kaikki vastaukseni, rajata ne paremmin. Unkarin mielenkiinto laajentumisessa, Unkarin edut laajentumisessa, nimenomaan Länsi-Balkanin suuntaan, ne edut ovat aivan ilmeiset. Minä olen osallistunut paljon kokouksiin, meillä on paljon vierailuja, meillä te, varapuhemies Kesh teki jos maininnan tästä Varapääministeri kävi Sarajevossa, Belgradissa on käyty, me käymme myös Montenegrossa. Eli paljon on vierailuja tehty, paljon on vierailuja suunnitteilla. Ja minä itse en tiedä kuinka monta kokousta olen pitänyt ulkoasiainministeriöiden kanssa ja tuon alueiden eri alojen ministereiden kanssa. Totta kai me olemme aktiivisia, emmekä me koskaan ole halunneet salata sitä tosiseikkaa, että meillä on kaikki edut edes eh, parantaa tämä tämän alueen eurooppalaista vaurautta, vakautta ja tasapainoa. Eh, minä puhunut paljonkaan haasteista. Se on totta, totta kai niitähän on koko joukko. Riippuen maista, Bosnialla on eh, nyt valoa tunnelin päässä, toivoa korkean edustajan Rova Ashtonin persoonassa, koska hän sai vakuutetuksi serbialaiset pidättäytymästä kansanäänestyksestä tässä vaiheessa. Se on siis lykätty tuonemmaksi. Tilanne ei ole missään nimessä helppo. Olosuhteet eivät ole tällä hetkellä suotuisat. Mutta toivomme kaikki, että että näissä maissa, Bosnia-Herzegovinassa tai Albaniassa, asiat kääntyvät paremmalle tolalle. Ulkoasian neuvostohan ottaa esille Albanian tilanteen ensi maanantaina ja myöskin Neuvosto tulee tekemään loppupäätelmät, jotka voitte lukea, ja viesti varmasti tulee olemaan ystävällisluonteinen, varoituksenomainen viesti näille maille sillä tavalla, että asiat todella muuttuisivat. Mitä tulee kansainväliseen rikostuomioistuimeen entisen Jugoslavian kysymyksissä, eihän tilanne ole mitenkään loppuun käsitelty, vaikka Mladic on saatu oikeuden etyy, sillä mm, kansallisten viranomaisten täytyy myös sitoutua määrä tietoisesti. Minä tapasin edustaja Mramecin, tapasin Eram eilen ja me otimme esiin tilanteen eri maissa. Olemme yksimielisiä siitä, että pitää jatkaa mitä tulee kellojen pysäyttämiseen, olen samaa mieltä. Minä olen tässä Unkarin lipun alla ja sen takia minä suosittelinkin komission ja parlamentin tekemää lausumaa, eli tätä suositusta pitää viedä eteenpäin. Mutta me tarvitsemme konsensusta, me tarvitsemme jokaisen suostumusta, jokaisen jäsenvaltion suostumusta. Ja tämä vie minut tästä sitten kahdenvälisiin kysymyksiin, jotka ovat ehkä kaikista herkintä aluetta. Totta kai me kaikki haluamme auttaa, rohkaista, kannustaa. Me haluamme jopa saada viestin eteenpäin, että olisi suositeltavaa päästä sopuun, koska muuten voidaan odottaa kaikenlaisia seuraamuksia. Mutta jos kaksi osapuolta – ei voi päästä sopuun, niin ei mikään ulkopuolinen voima. Emme me voi silloin pakottaa näitä kahta osapuolta sopuun, kahta mitä tahansa kyseistä osapuolta sopuun, mutta kyllä me voimme onnistua. Kroatia, Kroatian alue ei olisi olemassa, jos se olisi päästy sopuun Slovenian kanssa. Toivottavasti parlamentti hyväksyy ensi perjantaina ensi perjantaina pitäisi siis päättää neuvottelut, hyväksyä se, että neuvottelut saataisiin päätökseen, mutta pitää olla myös realistinen. Jos meillä on vakavia kahdenvälisiä ongelmia, meillä on myös roolimme siinä, mutta meidän täytyy toimia varovaisesti, kunnioittain kunkin kyseisen maan omaa oikeutta tehdä itse omia päätöksiä. Mitä tulee Turkkiin, Minäkin voin yhtyä onnittelijoihin, koska minä otin tässä esille puheenjohtaja Barrosson ja presidentti Van Rompuyn julkilausuman. Tämä oli se viesti, joka todella piti välittää Turkkiin. Mitä tulee sitten Gay Bridein? Olen samaa mieltä kanssanne, hyvä rouva. Tässä on todiste, että meidän pitää seurata tilannetta. Pitää perustaa jonkinlainen seurantaryhmä tai seurantatoiminta. Mutta ensiksi pitää kyllä selvittää joitakin juridisteknisiä kysymyksiä, joita me työstämme jo paraikaa. Vieressä istuvani mies voisi varmasti kertoa teille siitä yksityiskohtaisemmin, mutta me olemme ihan järjellisesti perusteltavissa optimistisia. Mutta sivulauseessa voisin sanoa, että jäsenyyden avain kyllä löytyy jäsenvaltioiden parlamenttien edustajien taskusta, koska siellähän se pitää ratifioida. Jäsenyys pitää ratifioida näissä instansseissa. Tämähän on vähän teoreettinen tapa lähestyä asioita, mutta monitoringia on suunniteltu, niin kuin te itsekin jo otitte sen asian esille. Ja Kosovon tunnustaminen, mehän tiedämme, että tässä on hajontaa jäsenvaltioiden kesken. Totta kai voimme käydä ystävällishenkistä keskustelua tästä niiden kanssa, jotka ovat tunnustaneet tai haluavat tunnustaa tai jotka eivät halua tunnustaa. Me keskustelemme näistä, tästä asiasta kollegojen kanssa ja tiedämme, mitkä ovat esiin tuodut argumentit kummaltakin puolelta. Ja minä yritän vakuuttaa ne tahot, jotka eivät vielä ole tunnustaneet Kosovoa, mutta minä, minullakin on omat rajani, emmehän me voi tässäkään mitään pakottaa ulkopuolelta mutta kaikista tärkeintä on se, että etenemme, että etenemme koko ajan. Tämän vuoksi me olemme erittäin iloisia vuoropuhelusta Belgradin ja Pristinan välillä. Ensin käytiin keskusteluja aika rajatuista aihealueista, mutta, mm, mutta näidenkin keskustelujen tai aihealueiden tiimoilta on edistytty eikä siinä ole ole kuitenkaan kyseenalaistettu strategisesti tärkeitä kysymyksiä. Turkki. En minä tässä näe mitään konfliktia Turkin mahdollisen jäsenyyden kanssa ja että sillä välillä ennen sitä Turkista tulee tärkeä alueellinen toimija sinä päivänä, kun Turkki liittyy, niin sillä tulee olemaan erittäin suuri alueellinen painoarvo, ehkä maailmanlaajuinen painoarvo, mutta kyllä se muuttaa paljon Eurooppaakin. Se on suuri haaste. Haluammeko me ottaa tämän erittäin tärkeän alueellisen painovoiman Euroopan sisälle vai me haluammeko pitää tämän poliittisen voiman ulkopuolella, mutta ehkä me olemme sitä mieltä, me olemme sitä mieltä, että Turkin on parempi olla sisäpuolella kuin ulkona. Totta kai me ymmärrämme, että jotkut toiset tekevät toisenlaisen johtopäätöksen. Mutta tänä aikana kuitenkin sillä välin me jatkamme neuvotteluja, pyrimme poistamaan kaikki poliittiset ongelmat, emme ainoastaan me, myös turkkilaiset. Tässä viittaan Ankaran pöytäkirjaan. Toivomme voivamme vakuuttaa kaikki siitä, että Euroopan strategisten etujen kannalta on tärkeää, että Turkki on sisällä, Turkki on jäsen. Tähän väliin henkilökohtainen kommentti. Unkarihan on EUn jäsen ollut jo jonkin aikaa kokemus tästä on hyvin myönteinen. Maani on hyötynyt paljon jäsenyydestä, se on itsestään selvää. Totta kai ongelmia on ollut, taloudellisia muita, mutta nämä jäsenyys ei ole aiheuttanut näitä ongelmia. Ongelmat ovat meidän itsemme synnyttämiä, eli meidän omia ongelmiamme. Me olemme todella hyötyneet jäsenyydestä EU:ssa. Sen takia me olemme vakuuttuneita – että tulevat jäsenmaat, Kroatiasta voisin aloittaa, tulevat myös hyötymään jäsenyydestä. Yhteydet Puolaan puheenjohtajistoon, ne ovat erinomaisia. Me jatkamme yhteistyötä Triossa. Seuraavaksihan viestiä lähtee viemään Puola eli unkarilaisten jälkeen tulevat puolalaiset vetovuoroon. Tämä on loistava tilaisuus keskustella lainausmerkeissä niin sanotusti uusien jäsenmaiden kanssa tai uuden jäsenmaan kanssa, osoittaa muille jäsenvaltioille, mitä nämä uudet, mihin nämä uudet ovat kykeneviä kokemukseni on osoittanut, että nyt puhumme tänä päivänä jäsenyydestä, mutta on tietysti muitakin tärkeitä poliittisesti tärkeitä aiheita, koesiopolitiikkia. Mutta jos otetaan esille kaikista tärkeimmät asiakirjat, yhden johtopäätöksen voisimme tehdä näiden viiden kuukauden jälkeen, kohta kuudes kuukausi on täynnä, laajentumispaketista tai asiakirjasta voimme tehdä yhteenvedon. Se on toiminut tässä puhun uusien jäsenvaltioiden nimissä keskisestä ja itäisestä Euroopasta. Mitä on tehty, niiden painovoima on tuntunut, se on toiminut. Tämä on viesti, jonka me haluamme viedä eteenpäin. En minä tässä nyt puutu ihan viime hetken ongelmia, puhun selvin sanoin. Öö tai jos voimme odottaa, että aina viime hetkellä tulee tietysti ongelmia, voimme varautua siihen, mutta en minä haluaisi sanoa, että näin olisi asianlaita. Minä en usko, että tulee mitään viime minuutin ongelmia tai vaikeuksia. Joku viittasi täällä HVK, hallitusten väliseen konferenssiin. Tietääkseni jos puhumme mm, entisestä Jugoslavian Will be, ähm, Makedonia, mikä tulee olemaan tämän, tämän Makedonian tilanteen viimeisin tilannearvio, viimeisin, viimeisin mielipide? mainittiin myös Schengen. Meidän puheenjohtajakaudella me olemme ottaneet keskeisiksi periaatteiksimme keskeiseksi periaatteeksi osallistavan politiikan, mukaan tulevan osallistavan politiikan. Se tarkoittaa siis tietysti laajentumista siitä on täällä puhuttu paljon. Me sanomme, missä me olemme onnistuneet ja missä me haluamme onnistua lähikuukausina ja lähivuosina. Mitä me haluamme saavuttaa? Sisällyttää mukaan. Se tarkoittaa myös sitä, että Romania ja Bulgariakin kuuluisivat Schengen-alueeseen. Olemme tehneet parhaamme onnistuaksemme tässä ja mielestäni olemme onnistuneet aika hyvin, jos tarkastelemme tämän päivän tilannetta verrattuna vallitsevaan tilanteeseen pari kuukautta sitten. Periaate on yhä sama. Mukaan ottaminen, sisällyttyminen, osallistava, se tarkoittaa myös marginaaliryhmien mukaan ottaminen. Tässä ajattelen romaniväestöä. Tämähän on ollut integraatiopolitiikan keskeisin strategia jos ajattelemme tätä, teem, tätä käsitettä laajemmin, niin Tämähän on yksi meidän puheenjohtajakaudemme peruspilareista toiminnassamme. Olemme yrittäneet soveltaa näitä periaatteita mahdollisimman, to, mahdollisimman totuudenmukaisesti laajentumispolitiikassa. Haluan kiittää teitä kaikkia avusta, osanotastanne, mielenkiinnostanne, mm, kuinka olette seuranneet mm, Unkarin viiden ja puolen kuukauden puheenjohtajakautta. Meillä on paljon toivoa. Minä toivon, että kello ei todellakaan tarvitsisi pysäyttää. Mutta joka tapauksessa emme voi ajan kulua pysäyttää. Aika kulkee eteenpäin. Ja mikäli ymmärrämme ajan vaatimukset, jos todella mitä kaikkia ympärillä tapahtuu, euroalueella talouskriisi, maailmanlaajuiset uhat, haasteet ja niin edespäin, niin emme me voi sallia itsellemme sitä ylellisyyttä ja pysähdyttää aikaa. Emme voi hidastaa. Meidän pitää pikemminkin mennä eteenpäin, mennä nopeammin ja ennakoida tilais, tilanteita etukäteen ja ennakoida tilanne ennen kesäkuun loppua. Kiitoksia ministeri, kiitoksia näistä kuukausien töistä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta täällä parlamentille. Ja voimme varmaan jakaa tämän toivon, joka teilläkin oli että voimme jatkossakin yhdistää voimamme muille tavoitteille, joita meillä on tulevaisuudessa edessämme. Kiitokset myöskin teidän toimielin vastuullisuudestanne. Minä haluan myöskin, myöskin hyvästellä teidät, kollega Paskulle tästä puheenvuoron ja puheenjohtaja Nuija. Tapaamme sitten taas ensi viikolla. Kiitoksia. So, dear friends, let us continue. No niin, hyvät ystävät, jatketaanpa sitten, koska meidän aikataulumme on tiukka tänään. Ja haluaisin mitenkin päättää kaikki esityslistan asiat tänään. Ja näin aluksi annan puheenvuoron Laszlo Tökikselle. Raportului towards a stronger European Äh, Laszlo Tokes tulee esittelemään äh, mietintönsä kohti parempaa Euroopan katastrofia ja pelastuspalvelujen humanitaarisen avun rooli. Presidente, äh, voi spune cuvântarea limba engleză. Minä haluaisin kuitenkin puhua englanniksi tämän esittelyni. Commission's communic- Komission tiedonanto vuodelta 2010 ja sanat vahvempi eurooppalainen katastrofireaktio, humanitaarinen avunanto. Siinä korostetaan, että edelleen täytyy parantaa tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä EUn avunannon osalta kokonaisuudessaan. Siinä myöskin korostetaan, että tarvitaan integroitua lähestymistapaa meidän pitää olla valmiustilassa ja meidän pitää miettiä tehokkainta parannusstrategiaa. Kun pidetään tämä mielessä ja solidaarisuuden hengessä, sehän on yksi Euroopan perusarvoja. Olen lausunnossa keskittynyt siihen, että tarvitaan parempaa koordinointia, johdonmukaista eurooppalaista valmiutta. Meidän täytyy vahvistaa yksittäisiä eurooppalaisia valmiusvälineitä. Lissabonin sopimuksen myötä on tullut uusia oikeusperustoja, ja näin meillä on uusia koordinointimahdollisuuksia. Ulkosuhdehallinto mahdollistaa sen, että voimme koordinoida ja huomattavasti parantaa johdonmukaisuutta reagoidessamme katastrofeihin – ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Poliittista koordinointia tarvitaan. Euroopan komissio, ulkosuhdehallinto vastaavat yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja Euroopan unionin valtuuskunnat ovat tässä myöskin mukana. Lausunnossa on myöskin puhuttu sotilasvoiman käytöstä Oslon suuntavivojen mukaisesti. Ja viimeisenä keinona, koska tämä saattaa merkittävästi vaikuttaa katastrofien hallinnointiin. Ja myöskin olen korostanut sitä, että tarvitaan laajempaa viestintästrategiaa, jotta voimme lisätä Euroopan unionin näkyvyyttä avunsaajamaissa. Ja meidän pitää paremmin viestiä EUn toiminnasta kansalaisillemme. Kiitos. Mulțumim, domnule Tökes. Kiitos paljon, edustaja Tökes. Te voitte huomata, tämä on erittäin tärkeä aihe ja edustaja Tökes on käsitellyt keskeisiä näkökohtia Tämän jälkeen pyydän Roberto Gualtieria, joka on varjoesittelijä, ottamaan, käyttämään puheenvuoron. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä lausuntoluonnos on hyvä. Siinä on mukana ajatuksia, joita tässä valiokunnassa on muotoiltu liittyen, kun ajatellaan esimerkiksi Albertin mietintöä YUTPstä. Ja tässä puhutaan vaatimuksista vahvistaa johdonmukaisuutta eri välineiden käytön välillä EUn ulkosuhdetoiminnassa, erityisesti kriisinhallinnassa. Eli valiokunnan pitää edetä tässä asiassa erityisesti, koska nyt on olemassa riski, meillä on ongelmia toteuttaa synergiaa yhteisön ulottuvuudessa humanitaarisen avun osalta ja kriisin hallinta ulottuvuudessa. Kyse on tietysti eri välineistä, joilla on erilaiset oikeusperustat ja erilaiset tavoitteet, mutta todellisuudessa kuitenkin kriisit useimmiten tai melkein aina liittyvät luonnonilmiöihin tai poliittisiin kysymyksiin ja ne liittyvät toisiinsa ja silloin myöskin reaktiossa humanitaarisen avun osalta pitää olla autonomiaa ja siinä pitää olla mukana myöskin poliittista toimintaa, joka on keskeistä, jotta humanitaarinen apu olisi tehokkaampaa. Ja tämä johdonmukaisuusvaatimus on vahvistettu, kun ajatellaan riskiä, joka liittyy humanitaarisen avun ulottuvuuteen, jota komissio hallinnoi. Sen pitäisi pysyä erillään ulkosuhdehallinnosta. Mielestäni tämä on se henki, joka lausunnossa on ja jota voimme täysimittaisesti tukea. Ja tietysti tässä on huomio sotilasvoiman käytöstä, kun annetaan humanitaarista apua. Esimerkiksi kun ajatellaan Pakistanin tulvia, silloin sotilasjoukot komission nimissä koordinoivat sotilastoimien käyttöä humanitaarisen avun puitteissa. Mutta tämän pitää kuitenkin muistaa erityispiirteet unionin eri välineiden osalta ja eri toimielinten osalta. Eli humanitaarinen apu on yhteisön väline. Tätä ei millään tavalla kyseenalaisteta. Ja sitten toiminnallisesti meidän pitää vahvistaa synergiaa ja johdonmukaisuutta. Mielestäni tämä on nyt tämän lausunnon henki. Olemme tästä samaa mieltä. Ja sitten on tarkistuksia, joiden avulla voidaan parantaa tiettyjä kohtia. Esimerkiksi Brandner on tehnyt muutamia tarkistuksella voidaan parantaa tekstiä, mutta kaiken kaikkiaan tämä teksti on sellainen, jota voimme tukea. Kiitos, edustaja Gualtieri. Rova Ratner. Thank you, um, for... Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä. Tämän laustoluonnoksen esittelystä. Ja tämän tärkeää, koska aina kun tulee katastrofi, se näkyy myöskin aina uutisissa, vaikka tällä hetkellä mitään katastrofia ei ole, mutta tässä pitää luoda jotenkin kapasiteettia vastaan niihin, jos asia ilmaantuu. Ja olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Tarvitaan johdonmukaisuutta ja koordinaatiota, erityisesti ulkoasioissa. Mutta en ole nyt ihan varma, mikä mikä on humanitaarisen avun komissaarin ja ulkoisen toiminnan välinen ero. Ehkä pitäisi olla yhteisiä toimijoita, voidaan koordinoida näitä asioita. Joissakin tapauksissa ei välttämättä tarvittaisi ulkosuhdepalvelun kattoa tässä mukana, vaan humanitaarinen apu on hyvin tärkeää Jos emme halua sekoittaa tähän pelkästään poliittisia motiiveja mukaan, on tärkeää pitää tämä toimielin mielessä selkeästi erillään toisista nämä eri toimialat. Totta kai pitää, että komissaarin pystyy toimia riippumattomana ja neutraalisti. Ja on tärkeää tässä keskittää erityisesti humanitaariseen apuun, eikä niinkään poliittisiin tavoitteisiin. Meidän tarkoitus on auttaa ihmisiä siellä kentällä, riippumatta siitä, minkälainen hallitus heillä on tai muuta. Haluamme suojata lapsia, ei tarvita riippumattomuutta ja neutraalisuutta. Ei tämä tarkoita sitä, että jossain tapauksessa tai useissakin tapauksissa tarvitaan yhteistyötä paikalla olevien ulkosuhdetoimijoiden kanssa – en halua poissulkea sitä, mutta periaatteen pitäisi kuitenkin olla se, että tässä on riippumattomuus ja neutraalisuus kyseessä. Ja pyrin ottamaan esille juuri tarkistuksissa, joita olen tehnyt. Ja toinen asia, koska emme puhu pelkästään EUn tasosta, vaan me pitäisi puhua myöskin, mitä jäsenvaltioiden pitäisi tehdä. Kyseessähän on myöskin solidaarisuus, mutta myös vastuullisuus. Meidän pitää taata se, että jäsenvaltioilla on edelleenkin mahdollisuus toimia ja he rakentavat näitä kapasiteetteja kriisien sattuessa. Koska tällä tavoin voidaan käyttää nopeammin jäsenvaltioiden kapasiteetteja, mutta tämä ei saa johtaa siihen, että jotkut jäsenvaltiot sitten eivät tee kotitehtäviä ja päättävät olla käyttämättä varoja tähän. Tämän pitäisi tapahtua koordinoidusti. Tämä on tarkistus 11, jossa puhun tästä jonka minä olen esittänyt. Sitten lopuksi on tärkeää myöskin todeta, että humanitaarisella kentällä tärkein korva elin on YK, ja heillä on langat käsissään, koska monissa EUn ulkopuolisissa maissa on tietysti on myöskin ety mukana koordinoimassa ja meidän jäsenvaltiomme, mutta myöskin muitakin vaikka me koordinoisimme paremmin, se pitää silti integroida YK-järjestelmään, koska he ovat tärkein toimija kentällä. Tässä minun kommenttini ja uskon, että lausunto on hyvä ja voimme tukea sitä ainakin sen tärkeimpiä osia. Kiitos Rova Brandner. Haluaisin nyt pyytää edustaja Hans Dastia komissiosta käyttämään puheenvuoron. Hän on kiireellisten, hän on DG Ekopääosaston kiireellisten asioiden osastojen johtaja. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä luonnoksesta ja olen kiitollinen valiokunnalle siitä, että se on kiinnittänyt huomiota näihin kysymyksiin. Minulla on muutama minuutti aikaa ja haluaisin nyt kiinnittää huomioon institutionaalisiin kysymyksiin, erityisesti siihen, mikä on korkean edustajan rooli tässä luonnoksessa. Muutama fakta ensinnäkin tästä aiheesta. Ensinnäkin humanitaarinen apu ja on yksi tärkeimpiä välineitä, joita EU käyttää katastrofeissa. Humanitaarinen apu ja sivilien suojelu liittyvät ihmishenkien pelastamiseen ja siksi sitä pitää antaa välittömästi katastrofeissa tai sitten ei ollenkaan. Aika on erittäin tärkeää katastrofien yhteydessä sekä siviilien suojelussa että humanitaarisessa avussa. Niitä pitää antaa välittömästi, jokainen minuutti on tärkeä. Ja ymmärrätte, että komissio on hiukan huolissaan siitä, että luotaisiin nyt sitten lisäkoordinaatiotasoja. Sitten siviilisuojelu on sisäinen toimivaltuus. Tämä järjestelmä perustettiin, jotta voidaan helpottaa ja koordinoida yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä katastrofien yhteydessä EUn sisällä. Mutta kuitenkin päätettiin, että mekanismia voidaan käyttää myöskin katastrofeihin EUn ulkopuolella ja erityisiä sääntöjä on laadittu jäsenvaltioissa tätä silmällä pitäen. EU sopimus Euroopan unionista määrittelee, että komissio hoitaa ulkosuhteita ja toimii YUTPn alalla, ja tämä koskee myöskin siviilien suojelua ja humanitaarista apua. Tämä on täysin katettu ja sille on määritelty oikeusperusta sopimuksessa EUn toiminnasta. Ja kun toimimme EUn ulkopuolella, oikeudellisesti tämä kuuluu komission toimivaltuuksiin EUn ulkopolitiikassa siviilisuojelun, siviilien suojeluksen alalla. Termi koordinaatio on tässä yhteydessä hiukan ongelmallinen, koska tämä termi koordinaatio voi kattaa hyvin monen tyyppisiä asioita ja se on välillä hiukan epäselvä. Joillekin se tarkoittaa kontrollointia, joillekin se tarkoittaa pelkästään viestintää, tietojenvaihtoa. Ja hätätilanteissa – yksi asia kaikkein tärkein, ja se on selkeys. Meillä pitää olla täysi selkeys siitä, kuka tekee mitä ja kuka on vastuussa mistäkin. Siksi meidän pitäisi pitää kiinni perussopimuksen kielenkäytöstä ja puhua eu toiminnan johdonmukaisuudesta, eikä puhua koordinoidusta toimista. Ja selvää on, että komissio ja erityisesti komissionaisen Georgieva on ensimmäinen katastrofeista vastaava EU:ssa sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Ja me olemme vähän niin kuin ambulanssipalvelu. Me saamme hätäsoiton ja meidän täytyy käyttää välineitä lähinnä sivilien suojeluksen ja humanitaarisen avun osalta ja viipymättä. Humanitaarista apua, humanitaarisen avun pitää olla riippumatonta, neutraalia ja sen pitää noudattaa yleisiä periaatteita. Se ei voi olla poliittista. Mutta kun tätä apua annetaan, me teemme läheistä yhteistyötä muiden kanssa, koska kaikki katastrofit ovat erilaisia ja johdonmukaisuus on taattava. Ja me teemme aina läheistä yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa ja varmistamme, että EUn toimet kaiken kaikkiaan ovat johdonmukaisia. Mutta komissio on vastuussa luonnonkatastrofien hoidosta ja siihenhän tämä tiedonanto liittyy. Komissio vastaa siis näistä asioista, mutta poliittinen ulottuvuus poliittisissa kriiseissä on tietysti enemmän poliittisten toimijoiden kontolla, eli silloin se kuuluu ulkosuhdehallinnolle ja korkealle edustajalle. Eli työtä tietysti on tehtävä. Meidän täytyy kehittää näitä työjärjestelyitä edelleen komission ja ulkosuhdehallinnon välillä, kun ajatellaan katastrofien hallinnointia, mutta Mielestämme mitään lisäkoordinointia tasoja ei tarvita. Ne voivat luoda päällekkäisyyttä ja vähentävät toiminnan tehokkuutta ja nopeutta. Johdonmukaisuus on saavutettava ja meillä pitää olla hyvää tiedonvaihtoa, viestintää ja käytännön tason yhteistyötä. Ja olisin kiitollinen esittelijälle ja valiokunnalle, jos nämä asiat voitaisiin ottaa mukaan erityisesti tämän lausunnon ensimmäisessä kappaleessa. Kiitos. Eh, Domnului Das, eh, sunt Kiitos, herra Das. Olen täysin vakuuttunut siitä, että vuoropuhelua tullaan jatkamaan ja että monet näistä kysymyksistä tullaan huomioimaan. Oma näkemykseni on se, että meidän pitää todella ottaa huomioon realiteetit mihin meidän pitää vastata tällä hetkellä yleensä, ovat tärkeämpiä kuin kaikki konfliktitilanteet tai kilpailuhenkiset asetelmat eri toimielinten välillä. Tämän mietinnön taustalla vallitsee se ajatus, että meidän pitäisi päästä näiden esteiden yli. Sen takia olen vakuuttunut vuoropuhelun jatkamisen tärkeydestä ja sitä tullaan jatkamaan. Nyt voimme sanoa jo, että seuraava keskustelu tästä tullaan käymään 21. päivä kesäkuuta. Äänestys käydään heinäkuussa ja myöskin heinäkuussa täysistunnossa äänestämme tästä. Näin ollen voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Pier Pier Antonio Panzeri, joka on parlamentaarisen sekä valiokunnan puheenjohtaja, Maghreb-maiden vastaan valtuuskunnan puheenjohtaja, anteeksi, ja tämä vali, valtuuskunta kävi äskettäin Marokossa. Rova Vaida on täällä meidän kanssamme tänään ja hän varmasti voi antaa meille lisävalaistusta kertoa tästä vierailusta ja annan ensiksi puheenvuoron Antoniolle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain tehdä lyhyen raportin tästä kokouksesta, parlamentaarisen sekavaliokunnan kokouksesta Marokossa 16.20. toukokuuta. Arabatissa, Ajunissa ja Casablancassa pidettiin näitä kokouksia. Ja täällä oli tärkeitä aiheita esityslistalla, kuten poliittiset uudistukset, alueellistamisprosessi, maahanmuuttopolitiikka on aina tärkeä aihe, Nämä kysymykset ovat hyvin herkkiä ja toisaalta myöskin vähän ristiriitaa kehittäviä. Eli maatalous- ja kalastusasiat, näistäkin keskusteltiin. Puhuin myöskin maatalousministerin kanssa. Ja tämä oli tärkeä kokous. Ei pelkästään, että ymmärrämme todellakin ne kaikki avoinna olevat asiat, joita siellä on, mutta myöskin ne johtopäätökset, mitä on se tehty koska kyseinen ministeri kutsui meitä, meidät erityisesti, siis myöskin kalastus- ja maatalousvalikunnan, vierailemaan Marokossa, jotta he voivat näke, nähdä sitten, miten siellä on edistetty, edistytty näillä kahdella tärkeällä kentällä. Minä osaltaan olen lähettänyt jo kirjeen kalastus- valiokunnan puheenjohtajalle Rakas Tevesille, että hän tietäisi tästä kutsusta vierailla ja hän voi sitten mahdollisimman nopeasti järjestää vierailun sinne. Tapasimme myöskin ulkoasiaministerin. Tämäkin tapaaminen oli hyvin tärkeää. Tässäkin me saimme kuulla tärkeitä päätelmiä. Ja myös ministeri oli valmis kutsumaan sekavalikunnan seuraavaan assosiaatiokokoukseen, joka pidetään joulukuussa. Tästäkin olemme valmistelemassa ähm, kirjettä myöskin komissio ja sen fyydille koska meidän mistä pitää nyt tarttua toimeen näissä asioissa. Ja sekavaliokunnan toime on myös tärkeää olla mukana näissä assosiaatiokokouksissa. Meillä on oma roolimme siinä. Sitten myöskin käsiteltiin näitä suosituksia alueellistamiseen ja myöskin terrorismin vastaiseen taisteluun sen Marrakeshin viimeaikaisen terroristi-iskun valossa. Sitten myöskin kahta muuta tärkeää asiakirjaa valmistellaan tällä hetkellä sekä valiokunnassa maahanmuuttopolitiikasta ja kehityspolitiikasta. Tämän pitäisi myöskin liittyä tai tulla mukaan tähän uuteen naapuruuspolitiikkaan, jota olemme valmistelemassa meidän tulee todellakin tukea heitä poliittisissa uudistuksissa. Ja heinäkuussa todennäköisesti Marokossa pidetään perustuslakiin liittyvä kansanäänestys, joten tässä on jollakin tärkeitä askeleita näkyvissä tulevaisuudessa. Ja keskustelussa puhumme myöskin vallan hajottamisesta – taloudellisen ja finanssivallan ajoittamisesta alueellistamisprosessin yhteydessä, että on koska myöskin alueelliset vaalit ovat tulossa. Ja kuulimme myös, että kuningas on ollut valmis näihin uudistuksiin. Ja hän voisi myöskin luopua pääministerin nimistämisoikeudesta demokraattisen kehityksen nimissä. Ja tietenkin toivon, että tämä jatkuu kaikilla kentillä tämä kehitys. Myös lehdistön vapaudesta puhuttiin, koska monia eh, lehdistön edustajia on tällä hetkellä sananvapauden eh, rajoittamisen takia vankilassa. Sitten meillä oli kanssa Ajunissa myöskin kokouksia. Tapasimme siellä yliopistohenkilöstöä kanssa Ja huomasimme, että on myöskin enemmän valmiutta keskustella myöskin Länsi-Saharan asiasta. Ja Ajunissa kuulimme juuri tästä asiasta. Siellä kerrottiin tilanteesta, joka on melko vapaa, vakaa tällä hetkellä. Ja tehdään tästä kolmikantaneuvottelua ja tällä hetkellä tulitauon aikana liittyen tapahtuneisiin rikkomuksiin. Ja tästä pitää katsoa asioita. Ensinnäkin pitää katsoa tämän väestön osan tilannetta, ja tämä on myöskin osa tätä kansanäänestystä. Ja toinen asia, jota ei saa myöskään aliarvioida, on se asia, joka myöskin minun edustaja totesi, että lehdistön tilanne on hyvin ongelmallinen tällä hetkellä. E, siellä tehdään paljon propagandaa, tämä tietenkään auta neuvotteluprosesseja tällä hetkellä. E, tällä hetkellä Kristo kuvailee tilanteen väärin käsitteen, se ei heijastele todellisuutta, joten Afet voisi myöskin katsoa tätä asiaa myöskin yhdessä komission kanssa ja ulkoasiaan palvelun kanssa, että voimme katsoa, mitä AFET voisi tehdä tässä asiassa, miten voisimme tukea, että voisimme valaista monia asioita oikeastaan. Ja lopuksi vielä yksi asia, jonka haluan todeta, joka on myöskin tärkeä. Se liittyy tämän maan rooliin, joka sillä voisi olla Välimeren alueella. Ei, siis ei pelkästään sekovaliokunnan puitteissa, vaan haluaisin muistaa, että 25 maaliskuuta heidän edustajansa valittiin Välimeren neuvoston sihteeriksi, joten tässä on paljon tärkeitä tehtäviä ja palleja, joita Marokko tällä hetkellä pitää hallussaan. Ja sekavaliokunnassa totesin myöskin, että täällä Markolla on suurta vastuuta tällä hetkellä Välimeren alueella. Ja kun katsotaan vielä, mitä muutoksia tällä hetkellä siellä tapahtuu, niin toivottavasti Marokko myöskin pääsee omassa kehityksessä eteenpäin ja saavuttaa tavoitteet. Marokolla voi olla tärkeä rooli myöskin katsotaan tulevaa naapuruspolitiikkaa unionin kanssa. Näitä asioita voidaan käyttää sitten tulevaisuuden politiikassa, että saadaan myös konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Mrs. Buaida, if you want to say a couple of words. Kiitoksia sitten Suaide, jos haluatte sanoa muutaman sanan. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää AFET-valiokuntaa siitä, että kutsuivat meidät tänne. Ihan muutama sana ensiksikin tämä äh, edustaja Pantserin selonteon suhteen. Äh, kokoukset, ilmapiiri, joka vallitsi näiden kokousten, parlamentaarisen sekä valiokunnan kokouksen aikana, äh, oli erittäin avoin rehellinen, suorapuheinen ja minä voin sanoa, että varmasti saavutimme tietyn erittäin korkean kypsyysasteen meidän parlamenttien välisessä vuoropuhelussamme. Haluan myös korostaa sitä, että kun puhuttiin poliittisten käynnissä olevista poliittisista reformeista, siinä kokouksessa me myös saimme ihmisoikeus, kansallisen ihmisoikeusneuvoston edustajan paikan päälle. Ja hänet on hyväksytty tähän virkaan ja asemaan. Meillä, meillä oli myös <clears throat> turvallisuusneuvoston edustaja, kun käsiteltiin viimeistä päätöslauselmaa 69 79. Me olemme myös laatimassa selontekoa sekavaliokkaan kansakunnan työstä. Marokko on myös valmistautumassa demokraattiseen. Ensi viikolla me eh, pidämme kokouksen, me olemme kokouksessa Euroopan neuvostossa. Tällä mm, mm, Tätä tietä myöten me pystymme institutionalisoimaan oikeusvaltion perusteita, perusteita ja valmistelemaan tietämme demokraattisempaan suuntaan. Ja tämä tulee varmasti heijastumaan näkymään tulevassa perustuslaissa. No, Mr. Preda, please. Kiitoksia sitten Preda. Merci beaucoup, monsieur président. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Halusin sanoa pari sanaa tästä mm, Marokon EUn välisestä kokouksesta, parlamentaarisesta sekavalikunnan kokouksesta. Haluan ensin kiittää marokkolaista kollegaa Barka Buaidaa erittäin lämpimästä vastaanotosta, joka meille oli varattu edustaja Panzeri valtuuskunnan puheenjohtaja selosti jo äsken, että, että vierailu sujui erittäin hyvin. Minä haluaisin korostaa kuitenkin kolmea kohtaa, jotka olivat esityslistalla. ilmapiiri oli hyvin avoin, niin kuin marokkolainen kollega tässä jo mainitsi. Esityslistalla oli keskustelu poliittisista uudistuksista. Se oli erittäin mielenkiintoista tämä vuoropuhelu Mm, marokkolaisten osapuolten välillä. Siellä oli eri, erilaisia tendenssejä, ryhmiä suuntauksia esillä ja myös meidän parlamenttimme osallistui erittäin aktiivisesti tähän vuoropuheluun poliittisista uudistuksista, miten demokratia etenee Marokossa. keskusteltiin, keskusteltiin paljon siitä, miten voidaan tulkita tätä protestimielialaa, joka on saanut jalansijaa myös Marokassa on erittäin mielenkiintoista havaita niitä eroja, joita on jo voitu paikallistaa eri maissa. Esimerkiksi miten ne, nämä erot voidaan tunt- havaita Pohjois-Afrikan eri arabimaissa kun on kyse näistä protestiliikkeistä. Tämä on kuitenkin rauhanomaista Marokossa ja se perustuu vuoropuheluun ja on äärimmäisen mielenkiintoista seurata sitä, miten tämä liikehdintä etenee, miten, se, miten, miten tämä tilanne tulee etenemään lähitulevaisuudessa. Toinen kysymys oli minun vastuullani yhdessä kollega Abdelrahim Admunin kanssa – oli tämä alueellisen, alueellisen aspektin edistäminen. Marokolle tämä on erittäin tärkeä alue, jos ajatellaan poliittisen uudistuksen etenemistä ja äh, Marokossa he ovat äh, ottaneet mallia eri ratkaisuvaihtoehdoista – eurooppalaisten maiden hallinnollisesta järjestäytymisestä, mutta äh, he haluavat kuitenkin noudattaa omia kulttuurisia paikallisia perinteitä. Tämä on varsin mielenkiintoista seurata jatkossa. Tätä on varsin mielenkiintoista seurata jatkossa. Herra Pantseri puhui jo asiasta, jonka haluan vielä lopuksi mainita. Me tapasimme herra Ania Abdelazizin, oli erittäin tär- mielenkiintoista tavata tämäkin yhteyshenkilö, koska siellä saimme jonkinlaista viestiä Marokon eteläisiltä alueilta. Ja Marokko on todella erittäin hyvin edustettuna ja meidän tää, minä pystyn toteamaan niin kuin eh, edustaja Pantseri sanoi, voimme voin todeta, että Marokossa valitsee myös hyvin vakaa tilanne, jos ajatellaan alueellista aluepolitiikkaa. Ja myöskin mm, me, minä lopetan sanomalla siitä, kuinka tärkeää oli tavata eri poliittisten puolueryhmien edustajia, myös kansalaisjärjestöjen edustajia Marokossa. Tämän myötä ymmärsimme erittäin hyvin Marokon nykytilannetta, pääsimme, pystymme perehtymään siihen paremmin ja olen erittäin tyytyväinen siihen, kuinka laadullista tämä vuoropuhelu oli. Kiitos paljon. Well, thank you, Mr. Preda. Kiitoksia, Preda. Ja sitten Bina Rabatu. Euh, merci, euh, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Euh, Minäkin olin niin kuin edustaja Preda tämän valtuuskunnan jäsen ja me elimme erittäin mielenkiintoisia hetkiä. Keskusteluja käytiin, ne saattoivat olla kiivaitakin, mutta ne olivat tärkeitä vuoropuhelu. Joskus tilanne oli ehkä vähän jännittynyt, oli joskus kyse viisumeista. On erittäin halu... Marokossa halutaan taata ihmisten parempi liikkuvuus. <clears throat> Eli Tämä on tärkeä kysymys marokkolaisille itselleen vapaampi liikkuvuus maan sisällä. Yksi tärkeistä hetkistä elettiin silloin, kun tavattiin tämän euh, euh, Min Urson järjestön edustaja. Öö, kun ajattelemme, mitkä ovat paasteet, hanokset ja meneillään oleva uudistus Marokossa, koska tässä on kyse paikallisista, <clears throat> paikallisista, paikallisista poliittisista edushenkilöistä. Eli tässä on tarjolla erittäin mielenkiintoiset perspektiivit ja näkymät. Tällä tavalla voimme paremmin integroida tämän Pohjois-alueen, Pohjois-Afrikan alueen politiikan meidän politiikkaamme. Yksi kysymys, joka meitä kiinnosti varsin hyvin, josta en tiennyt etukäteen paljon mitään. Marokossa vallitsee tietynlainen hiekkamuuri, joka erottaa alueet toisistaan on paljon mm, kaivosalueita, jotka on haudattu, suljettu kiinni ja, ja se myös synnyttää ö, onnettomuuksia <clears throat> karjalle ja myöskin ihmisille. Mutta nämä kaksi osapuolta ovat tällä hetkellä konfliktitilanteessa ja olisi erittäin hyvä, erittäin mielenkiintoista saada nämä kaksi osapuolta neuvottelupöytään saada tämä ö, alue rauhoitettua tämän hiekkamuurin molemmin puolin. Uskoisin, että Marokon asema on tällä hetkellä meidän eteläiselle kumppanille mahdollisuuden demo, vahvistaa demokratisoitumistietä Marokossa. Se on tärkeää prosessi. Sitä seuraavat muut maat hyvin tarkasti Välimeren alueella ja Pohjois-Afrikan alueella. Se on rauhanomainen liike, liikehdintä, mutta haluaisin, että viranomaiset todella kuuntelisivat kaikkia toimijoita, erityisesti kansalaisyhteiskuntaa, joka on liikkeellä koko ajan joka päivä. Te olette nähneet Casablancassa, Rabassa, Rabatin kaupungissa järjestetään joka päivä mielenosoituksia. Kansalaiset, AY-ihmiset, lääkärit ja niin poispäin osallistuvat tähän liikehdintään. Se on vahva liikehdintä. Siellä on erittäin voimakkaita eri ammattikuntien liikehdintoja, liikkeitä ja viranomaisten täytyisi todella kuunnella tätä tarkasti. Kohta tullaan järjestämään perustuslakia, perustuslakiuudistukseen liittyvä kansanäänestys ja on se vaar, vaaratekijä, että oppositio vahvistaa asemiaan, jos viranomaiset eivät ota huomioon riittävästi tätä liikehdintää ja sen edustamia kansalaisryhmiä. On erittäin tärkeää että mm, kaikkien osapuolten muistaa ympäristön suojelu ja ympäristöpolitiikka, joka voisi olla mm, etus, etu lyöntiasemassa kaikissa poliittisissa kysymyksissä, talouskailussa, maatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Tästähän me puhuimme myös paikan päällä kyseisten ministereiden kanssa. Haluaisin myös korostaa sitä, sitä seikkaa, että me emme saa missään nimessä moralisoida meidän kumppaneitamme. Emme me ole mitään ö, oppimestareita, emme ole mitään oikeutta antaa opetuksia muille. Minä kuitenkin korostan näiden suhteiden tärkeyttä, parlamenttien välisten suhteiden tärkeyttä, ö, suhteet näihin marokkolaisiin edustajiin, kansanedustajiin vahvistavat hyvien naapurussuhteiden jatkumista. Myös siihen pitää kansainvälis- myös kansainvälisellä tasolla. Ja tässä me voimme mennä vähän ulkopuolelle kahden maan valtioiden välisissä suhteissa. Kiitos. Merci, Madame Benarabatu. Kiitoksia, Benarabatu. Ja sitten Pantseri voisi vielä vastata, jos hän haluaa vastata näihin kysymyksiin, joita on tullut täällä nyt esille. Kiitoksia vain lyhyesti. Tämän keskustelun päätteeksi minäkin haluaisin tehdä muutaman, antaa muutaman kiitoksen sanan erityisesti minun varapuheenjohtajalleni ja myöskin marokkolaisille suuresta vieraanvaisuudesta, jota he osoittivat meille vierailun aikana. Ja myös on kiittää AFETin sihteeristöä. He ovat antaneet meille mahdollisuuden tähän keskusteluun, mikä on erittäin hyvä asia, koska näin nähdään paremmin, miten on edistytty näissä tärkeissä asioissa, jotka liittyvät tietenkin sitten Valimeren alueen, mutta myöskin Marokon kehitykseen. Kiitän myöskin niitä kollegoita, jotka ovat mukana matkalla kanssamme. He käyttäytyvät loistavasti ja he näkevät myös ne vaikeudet, mutta, mutta näkevät myöskin suuret mahdollisuudet ja kehityksen. Tietenkin aina sanat eivät riitä, vaan myöskin pitää tarttua toimeen. Ja meidän pitää todellakin taata se, että toimiin tartutaan. Meidän pitää katsoa myöskin muiden maiden tilannetta näiden viimeaikoisten mullistusten valossa, ja meidän pitää ehkä paremmin ennakoida näitä. Ja myöskin uudistuspolitiikassa pitää juuri ottaa huomioon se liikehdintä, mitä on tapahtunut tässä maassa. Joten sekavaliokunta haluaa antaa oman panoksensa tähän oman vaatimattoman panoksensa tähän prosessiin, joka lähestyy. Haluaisin päättää vielä toteamalla, että tiedän, että AFET-valikunnassa myöskin YK lähettää erityisvaltuutunsa Länsi-Saharan alueelle. Mekin haluamme olla tietenkin tässä mukana auttamassa myöskin tämän Minurson asian suhteen. Olemme valmiita keskustelemaan tästä ja myöskin olemme valmiita ymmärtämään tätä paremmin. Ja tietenkin tällä tavalla, kun ymmärrämme paremmin, me myöskin paremmin auttaa ja nähdä ne tavoitteet, jota, mitä tulee tapahtumaan näissä neuvotteluissa, jotka käydään sitten YK yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia. Jos voida vielä haluaa sanoa pari sanaa. No, olkaa hyvä. Ihan vain haluan kiittää. No, selvä. Eli kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja sitten jäämme odottelemaan Serbian varapääministeriä Delicia. Viiden minuutin kuluttua hän on täällä Eli pidämme viiden minuutin tauon ja palatkaa nyt sitten, jotta voimme käsitellä esitys, esityslistan viimeisen kohdan tältä päivältä. Well, dear friends, now... No niin, hyvät ystävät. Meillä on jälleen vieraanamme Serbian varapääministeri Bosidar Delic. Hän on jo tuttu vieras tässä valiokunnassa ja täällä parlamentissa ja olemme iloisia siitä, että jälleen kerran voimme tavata ja keskustella erityisesti nyt kun on tapahtunut tärkeitä asioita tässä välissä. Eli Ratko Ladic on pidätetty. Hänet on nyt toimitettu Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen kaiken sen vuoksi, mitä tapahtui 90-luvulla ja mistä hän on vastuussa. tänäinen kokous. Ja täällähän on Matoni, valtion edustaja. Meillä oli keskustelua laajentumisesta ennen kaikkea. Ja varmaan voitte kertoa meille vähän enemmän yksityiskohtia ja sitten kollegat voivat esittää teille kysymyksiä ja voitte sitten selvittää tiettyjä kohtia joita pitää vähän selventää enemmän. Eli teillä on puheenvuoro, herra varapääministeri. Kiitoksia, herra Pasku. Hyvät mebit ja hyvät afet, jäsenet ja hyvät suurlähettiläät. Paljon on tapahtunut viimeisen viiden kukan aikana, viimeisen vieron jälkeen. Meidän viranomaisen ovat pidättäneet ja luovuttaneet Ratko Mladicin, kuten herra Pasku täällä totesi, Tämä on meidän moraalinen velvoitteemme ja se on tärkeä askel alueellisen sovinnon tiellä. Me te, emme tee sitä sen takia, että joku oikotien Eurooppaa, vaan meidän piti löytää myöskin Koran Hatsih. Meidän pitää taistella myöskin eh, järjestettä rikollista vastaan, ja meidän pitää myöskin jatkaa meidän kunnianhimoista uudistussuunnitelmaamme. Tämän vuoden joulukuun Euroopan neuvoston Euroopan neuvoston tavoite on selkeä, että luotaisiin kevät 2012 muodollisten neuvotteluiden, liittymisneuvottelujen päämääräksi. Kroatia, joka on lähellä neuvottelun päättämistä ja me tuemme tätä, sai tämän aikaiseksi kuusi vuotta sitten. Ja me tietenkin pyydämme tätä kunniaa myöskin. Me tekisimme omalta osaltamme tämä olisi sellainen kunnia, joka perustuu sitten niihin tosiasioihin, jotka meitä koskevat. Ja olemme nähneet jo viime vuosien aikoina ja pyytäneet sitä, että olette tiukkoja, mutta reiluja Serbian kohtaan. No, jatkaa, jatkaa vaan tällä tiukalla tiellä, mutta älkää alko epäreiluja. Älkää alko epäreiluja Serbian kansalaisia, jos, jos me saavutamme kriteerit. Älkää luoko uusia esteitä tiellämme. Tiukkuus auttaa mutta, mutta epäreiluus kyllä nujertaisi meidät. Ja tämän päivän kokous, hyvä eh, puheenjohtaja, hyvät MEPit, on osoitus tästä jatkuvasta vuoropuhelusta, jota meillä on EUn jäsenvaltioiden kanssa. Viikolla meidän eh, pääministeri Boris Tadit ja pääministeri Mikko Tsetkovic ovat Brysselissä. Ja näitä keskusteluja käydään yhä enemmän. Ja nyt haluaisin kutsua saman tien myöskin nämä mepit, jotka täällä paikan päällä liittyä meidän kokoukseemme syyskuun 9. päivä ensimmäiseen EU-Serbia-foorumiin, joka tulee järjestämään siellä, jossa on noin 300 politiikan edustajaa, liikelmän edustajaa, median edustajaa, jossa luodaan tällainen Tonavan Davosin kokous tyyppinen järjestely presidentti Van Roipui ja presidentti Tadic ovat siellä paikalla. Ja siellä tullaan katsomaan myöskin edistystä ja haasteita vielä tällä hetkellä edessämme. Toivottavasti monet teistä pystyvät tulemaan sinne ja vierailemaan luonamme, koska tämä olisi varmaankin kaikille hedelmillinen asia, ei pelkästään Serbille, mutta myöskin Länsi-Balkanille hyvä asia, koska se tulee alueellinen tapahtuma. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä parlamentin antamasta laajasta enemmistöstä vakaus- ja asioitusomuksen ratifioinnille. Ja toivottavasti monet jäsenvaltiot tekevät saman. 18 jäsenvaltio on jo ratifioinut tämän sopimuksen, mutta monet ovat myöskin estyneet tällä tiellä, mutta muutamat ovat vielä epäröiviä yllättäen. Joten pyydän teidän tukeanne tällä prosessin loppuun viemiselle. Maaliskuussa meidän pienempi uudelleenjärjestetty hallituksemme vaistettiin Serbian parlamentissa. Parlamentti ja alueelliset ja paikallishallinnon vaalit tullaan pitämään ensi keväänä Serbiassa. Ja tämä vuosi tulee olemaan uudistusten vuosi, jossa on eurooppalainen integraatio etusijalla. Viime lokakuun vihreän valon jälkeen neuvostossa. Meidän hakemusmenettelymme on mennyt aika hyvin eteenpäin. Me viime vuoden puolella saimme 2500 kysymystä EU, EUlta ja vastasimme niitä 20 viides päivä mennessä. Sitten saimme myöskin huhtikuussa 21 vielä 21. päivä 69 uutta kysymystä, johon vastasimme myöhemmin niihin. Ja olemme kiitollisia näistä suosituksista olemme saaneet, että me olemme panemassa niitä täytäntöön tällä hetkellä. Serbia tekee kovasti töitä tämän prosessin eteen. Me pyrimme kehittämään eurooppalaista kapasiteettia maassamme. 96 kohdan uudistusohjelma, jonka hallituksen hyväksyi viime joulukuussa, jotta voimme aloittaa sitten neuvottelut ja saa hakija-aseman. Olen luottamuksellinen, että me teemme oman osamme jotta sitten komissio voi antaa myönteisen kannan lokakuun 12. päivä meidän liittymisemme liittyen. Toivottavasti ei pelkästään soitella meidän hakija-asemia, myöskin voidaan aloittaa sitten neuvottelut ensi keväänä. Teemme, teemme kaikkemme sen eteen, että saamme myönteisen kannan aikaiseksi ja että tämä tapahtuisi myöskin konsensuksella joulukuun neuvostossa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät äh, parlamentin jäsenet, Katson kuutta tärkeintä asiaa, jotka toivottavasti ovat sitten meidän tavoitteemme myöskin joulukuussa. Puhun kansainvälistä rikostuomioistuimesta, alueesta, yhteistyöstä, vuoropuolista Pristinan kanssa, viisumapaasta matkustauksesta ja uudistusagendasta ja talous- ja sosiaaliasioista. jatkamme yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa me olemme luovuttaneet ja pidättäneet 45 näistä 46 rikosepäilystä. Ravan Karicic ja Ratko Malic ovat tällä hetkellä tuomioistuimen edessä. Ja meidän, kaverimme, meidän hallituksemme jatkaa tämän toimintaa tällä alalla. Ja Jerzy Pusek, puhemies, totesi, että tämä on selkeä todistus siitä, että Serbia on ottanut asia vakavasti ja presidentti Van Rompuy totesi, että tämä on todellakin kulmakivi tällä tiellä ja on nyt suuria esteitä saatu pois tieltä liittymiselle. Me täällä on toimia tämän sitten nopeasti, vain toimi, nopealla toiminnalla voimme edetä asiassa. Me väärimme myöskin samoja standardeja kuin muillekin. Me haluamme toimia asioissa tehokkaasti myöskin elinkaupan suhteen Kosomossa ja myöskin eh, toivotamme, että EULEX tulee mukaan toimintaan ja toivotamme myöskin, että EUn turvallisuusneuvosto tulee myöskin takamaan toimintaa. Ja haluan todeta myöskin, että tämä elinkauppa Kosovos on myöskin sellainen asia, jota tullaan seuraamaan myöskin Interpolin eh, kansainvälisen tutkintamääräyksen avulla. Tämä tohtori, jotka syytän tällä hetkellä elinkaupasta, on antanut myöhemmin sitten äh, haastatteluja lehdistölle Serbiassa, että hän ei pelkää mitenkään hän, hän vastaan pidä äh, tuomion eteen tästä asiasta. Tietenkin YK on asia on tärkeä, mutta ei on myöskin oma roolinsa tässä, mutta heillä ei ole mitään roolia Turkin suhteen. Mutta tässä pitää olla myöskin Marokko, Israel ja muutkin mukana. Me tarvitsemme tässä ad hoc-mekanismin, joka on YK turvallisuusneuvoston puitteissa toimiva mekanismi. Emmekä pyydä mitään muuta kuin mitä muutkin äh, ovat saaneet tästä vakavien rikosepäilyn suhteen. Sitten alueellinen yhteistyö seuraavaksi. Tämä on meille yksi pääaiheitamme. Viime maaliskuussa Serbian parlamentti hyväksyi Sprenitsan liittyen päätöslauselman. Ja sitten myöskin eh, meidän presidentti Alice kävi Sprenitsan muistotilaisuudessa toista kertaa. Me tuemme myöskin Teitonan sopimusta Bosnia-Herzegovinin kanssa. Tämä on, on myöskin tämän sopimuksen täyttöönpanijoista. Viime marraskuussa presidentti Taric ja presidentti Josipovic kävivät Jukovaressa ja Paulin Duvorossa muistaakseni siellä kroatialaisia, serbialaisia uhreja. Ja molemmat presidentit myöskin sopivat pakolaisongelmista, odottaen tulevaa Louttaja-konferenssia, jossa pidetään sitten ensi vuoden alussa. Vuonna 2011-2012 Serbia johtaa monia alueellisia aloitteita, Keski-Euroopan aloitetta, Itä-Euroopan aloitetta, Adrian Ionian aloitetta maahanmuutto, turvapaikka ja, ja pakolaisaluealoitetta ja Mustameren talousaloitetta. Näiden aloitteen avulla pyrimme auttamaan paikallisissa asioissa ja voimme sitten näin avalla kehittää tilannetta näillä kentillä. Tässä on paljon tapahtunut, mutta Serbia ei yksin, yksin pysty ratkaisemaan ongelmia. Ja alueesta yhteistyöstä haluan todeta vielä, että Serbia haluaa kehittää kaikki muiden länsi maiden kanssa näitä aloitteita ilman, että EU tai, tai parlamentti joutuu meitä patistelemaan näissä asioissa. Me pyrimme, haluan myöskin kehittää yhdessä että asiat, jotka liittyvät vuonna 2013 jälkeisiin rahoitusnäkyviin, koska on aika huolestuttavaa, että EU ei anna kuin yhden prosentin laajentumis- ja maapuolustuspolitiikkaan seuraavissa rahoitusnäkymissä, ja se on kokonaisuudessa vain 0,01 prosenttia heidän PKTstä. Mutta parlamentin on nyt toisen kannan tähän asiaan liittyen, mutta on todettu, että EUn budjetissa on pelkästään vain 1 prosentti PKTstä. Tarkoittaa, että laajentumisasia, josta puhutaan niin paljon täällä, se ei kuitenkaan saisi, kun loppujen lopuksi tämän 0,01 prosenttia EUn PKTstä. Onko tämä nyt joku prioriteettiasia? Meidän mielestämme nämä ei ole. Eli me emme pysty vaikuttamaan tähän. Tämä on jäsenvaltioiden arvioitava asia, mutta pitää myöskin katsoa menneisyyteen ja tietää, että meillä on monia yhteisiä win-win-projekteja näkyvissä. Myöskin Tonavan strategia. Meillä on 600 kilometriä Tonavan alueesta, alueellamme. Myöskin rautiekäytävät ovat yksi asia, mitä voidaan tukea. Totta kai haluaisimme, että myöskin meidän alueemme kulkisivat junat 120 kilometrin tuntina paljon, meillä on kaikkein lyhyin tie Budapestin alueelle, Istanbuliin ja näille lähi kasvoille markkinoilla, mutta yksin emme pysty saamaan tätä, saa näitä 120 kilometrin nopealla kulkevia junia länsi alueella ilman, että saamme tukia rahoitusnäkyvistä. Joten me olemme kyllä realistisia. Emme vaadi suurta määrää varoja, mutta me ehdotamme sitä, että näissä Euroopan unionin mekanismeissa ja rahoitusnäkyvissä tunnustettaisiin myöskin menneisyyden ongelmat. Nyt tämänhetkisessä hakuprosessissa maat saavat vain rajallisen osan resursseja. 190 miljoonaa euro, euroa vuodessa Serbialle. Tästä, tästä ei paljon tule Serbiaan, koska tämä antaa hyvin pitkälti myöskin näille konsulttiyrityksille, jotka auttavat meitä. Ja loppujen lopuksi, jos haluamme laittaa Serbian tai Länsi-Balkanille tämän Euroopan unionin lipun näkyviin. Voidaan, voidaan tässä tehdä sen veden kerulaitoksia tai kouluja äh, romaniväestölle. Puhutaan jostain 40 miljoonasta eurosta vuodessa, me tarvittaisiin tähän. Näytään Kroatiaa. Kroatia saa, saa 150 miljoonasta kohta 2 miljardia euroa. Liian, paljon, liian vähän aikaisin, mutta sitten taas myöhemmin liian paljon, koska sitä ei pysty kaikkea käyttämään. Ja emme ole varma, että pitääkö tämä hakijamaiden ja liittyneiden maiden välinen ero pitää näin suurena. Totta kai liittymisellä on etunsa, mutta yksi kymmenen tai yksi 15 suhde ei ole tehokas suhde vaikka maatalouden suhteen. Ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, koska lähivuosina ei tule olemaan enää eh, Kroatian jälkeen uusia jäseniä, paitsi ehkä Islanti. Ja rahoitusnäkymissä vuonna 2013 nähdään tavallaan Länsi-Balkani EUn ulkopuolella taloudellisesti ja rahoituksellisesti. Me haluaisimme, että tämä tuki lisättyisi lineaarisesti ja parlamentin ehdotus komissiolle ja jäsenvaltioille on se, että jaettaisiin nämä projekt, niiden projektien mukaista, että eh, nämä maat valitsevat. Me voisimme tietenkin tällä tavoin kertoa kaikille, miksi on järkevää tehdä asioita yhdessä. länsi ei saanut euroakaan kriisiaikoina unionilta. Me emmekään nostaneet veroja, me vähensimme menoja ja meillä on 4 prosentin budjettivaje. Ja sitten valtion velkakin on aika alhainen 40 prosentin paikkeilla, huomattavasti alle Maastrichtin kriteerien. Eli ei, ei, meidän pitää tavallaan myöskin antaa oma panoksemme näihin eurooppalaisiin projekteihin. emme voi saada tässä kaikkea aikaiseksi. Me voimme olla vakavaraisia ja me ollaan varoissamme ja toisaalta sitten omilla varoillamme rakentaa kaikkien tämän infrastruktuurin ja CO2-sieppausjärjestelmät ja muut. Eli tavallaan voidaan vetää yhteen, että tarvitaan vähän kasvua tämän saman budjettikohdan avulla. Tämä auttaisi meitä vaikka lainojen muodossa. Jos ei vaikka näitä voida lisätä, niin voitaisiin ehkä aloittaa tällainen maatalouden ja rakennusrahastojen osa, jossa unioni voisi päättää sitten, mitä projekteja tuetaan. Toinen asia, mikä tässä asiakirjassa näkyy, ja pääsin kertomaan tästä eilen parlamentin budjettivaliokunnalle myös, on se, että Länsi-Palkkanin pitäisi olla tähän eurooppalaisen talouden ohjausjärjestelmään mukaan, että voidaan tällä tavoin vähentää sosiaalista jännitystä ja, ja antaa vaikka tavallaan myöskin takuita ja vakuuksia sille, että voimme käyttää kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita hyväkseen. Mitä Eurooppa sitten tästä saa kuitenkaan? No, Eurooppa saa taas sitten makrotalouden puitteissa selvää, selvää vipuvaikutusta tällä alueella. Niitä voidaan välttää suuria kriisejä ja voidaan taata se, että liitymme sitten unionin eläkejällä, joka on järkevä ja julkisella politiikalla, joka ei ole mitään populistista politiikkaa. Tämä on sinnekin lisäksi tähän poliittiseen politiikkaan jota käymme Euroopan kanssa. Tämä on myöskin makropoliittinen etu Euroopalle. Nämä asiat yhdistyvät ja odotan innolla jatkokeskustelua Euroopan parlamentin kanssa näistä asioista. Kolmanneksi me pyrimme myöskin helmäiseen vuoropuheluun Pristienen kanssa – Serbia halusi YK täysistunnossa viime joulukuussa vuoropuhelua Pristinan kanssa, ja tämä päätöslausuma hyväksyttiin sitten myöskin yksimielisesti kaikilla 27 jäsenvaltion tuella. Meillä on nyt muodollisia keskusteluja heidän kanssaan, ja on edistetty myöskin vaikka henkilörekistereiden, maarekistereiden, vapaan liikkuvuuden, televiestinnän ja sähkön alalla. Haluan myöskin edistyä myöskin tullileima-asioissa ja alueellisissa kysymyksissä. Tämä on pientä edistystä, mutta todellista edistystä monien vuosien jännityksen ja väkivallan jälkeen. Vuoropuhelu Pristinan kanssa varmaankin johtaa sovintoon ja historialliseen kompromissiin. Mikään muu ratkaisu ei kestävä. Ja Serbia ei hyväksy mitään yksipuolisesti julistettua Kosovon itsenäisyyttä, mutta haluamme mitään jäätynyttä konfliktia. Haluamme yhteisesti hyväksytyn ratkaisun. Me tiedämme, että meidän pitää löytää ratkaisu ennen kuin me voimme tulla uudeksi jäseneksi. Mutta Pristina tarvitsee tätä kompromissia vielä enemmän kuin me. Ja tämä on myöskin Euroopan unionin etujen mukaista. Tässä asiassa emme lipeä, me menemme eteenpäin. Lähiviikkoina kuukausina ja vuosina me näemme, että eteenpäin menemään tarkoittaa sitä, että pyritään löytämään ratkaisuja kaikkiin asioihin, kaikkiin vaikeimpiinkin asioihin. Tämä antaisi kaikille Länsi-Euroopan, Länsi-Balkanien kansakkaille eurooppalaisen tulevaisuuden. Viisumivapaa matkustus ja turvapaikkajärjestelmät näistä vielä. Me saimme viisumivapaan aseman viime vuonna ja yli 6 miljoonaa Schengenin rajaylitystä CBSn taholta on tehty viime aikoina. Kolmesta kahdesta miljoonasta henkilöstä, jolla meillä on, jolla on biometrinen passi. Ja Eurostatin tietojen mukaan no 6 miljoonaa rajanylitystä ja 3,2 miljoonaa henkilöä, ne heillä on biometriset passit. Ja sitten näistä henkilöistä myöskin suuri määrä on rekisteröitynyt turvapaikanhakijoiksi Ruotsissa, Luxemburgissa Ruotsissa. Ja, ja yli 9 prosenttia hakemuksista hylättiin. No, turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt 40 prosenttia viime vuoden aikana kaikissa maissa. Ja meillä on myöskin viisumivapaan matkustuksen komitea, joka tutkii asiaa, ja pyrimme muuttamaan lainsäädäntöä, jotta voimme sitten paremmin asettaa yhteisen henkilöt käyttävät väärin tätä järjestelmässä. Ja ovat siis rikkomuksia, jotka rikkovat tätä järjestelmää, jotka käyttävät Schengenin järjestelmää hyväkseen. Ja pyrimme myöskin vahvistamaan, että matkatoimistojen valvontaa näissä asioissa. Emmekä halua, että mitään ryhmää ottaa tässä erikseen erille, erille esille. Pyrimme myöskin ottamalla se tietoisuuskampanjoita, että mitään ei saavuteta sillä, että pyritään hakemaan poliittista turvapaikkaa muissa maissa. Ja pyrimme myöskin mm, osallistamaan Rooma-yhteisön tähän. Tulemme ottamaan myöskin palautusdirektiivin käytäntöön ja estämään sen, että rikoksen tekijät, henkilöt eivät saa palata viiden vuoden aikana enää uudestaan EUn alueelle. Norja esimerkiksi on julistanut Serbian turvalliseksi maaksi. No on tässä nyt se ei EU-jäsenvaltio e esimerkiksi, mutta he ovat Schengen-jäseniä. He ovat vähentäneet turvapaikkahakijat muutamasta tuhannesta yhdeksään toista, koska turvapaikkahakijat mm, mm, käsitellään 48 tunnissa. Ja kun ihmiset näkevät, että tästä ei hyödy mitenkään, niin he eivät mene sinne. Me teemme oman osamme ja odotamme myöskin, että Schengen-alue ja EU antaa meille tukensa teemme yhteistyötä EU-jäsenvaltioiden kanssa. Mutta Tämä on oikeastaan meidän kansalaisemme suurin saavutus EUn taholta. Että suuret määrät isoja äitiä pystyy menemään vierailemaan heidän sukulaisten luona vaikka Saksassa. Ja kuinka paljon liiketoimintaa on pystynyt kehittymään viisumivapauden avulla. Ja kuinka monta tavallista kansalaista on vähän nähdä eurooppalaisen vision, johon ei vaikuta vaikka sitä politiikkojen tai median kanta. He näkevät myöskin sitten, että Eurooppa ratkaisi kaikki ongelmat, Euroopassa tehdä paljon töitä. Ja samalla osoittaa myöskin, että kukaan ei vastusta meitä täällä Euroopassa. Tämä on edistysasia. Viisumivapaus on hyvä saavutus ja pyrimme säilyttämään sen pyrimme myöskin jatkamaan uudistustiellä. Viime vuoden komission raportin jälkeen olemme tehneet toimintaohjelmaa, jossa pyritään panemaan nämä suositukset täytäntöön. Ja voi vakuuttaa teille, eikä kaikkea näitä kuutta kohtaa läpi tässä suunnitelmassa, mutta tulemme kolmen kuukauden jälkeen kertomaan edistyksestä kuitenkin teille. Viime perjantaina meillä oli tällainen kokous, katsottiin juuri tätä edistystä ja sitten tulemme tulevaisuudessa kertomaan myöskin lisää edistyksestä. Voi kertoa vain lyhyesti neljästä asiasta. Oikeuslaitoksen uudistus, korruption vastainen taistelu, vaalijärjestelmän uudistus, koska viimeksi näistä asioista puhuttiin. Ensin oikeusjärjestelmän uudistus. Tämä on kulmakivi Tämä asia on juuri hakijavaltioissa ollut kaikkein vaikein pähkinä purtavaksi. Viime joulukuussa teimme Venetsian komitean mukaisia lainsäädäntöuudistuksia. Yleisen syyttäjäviranomaisvalintajärjestelmä muutettiin ja tästä on tehty tehokkaampi. Ja olemme myöskin viime vuonna, viime kuukaudessa kuuna hyväksyneet sen päätöksen, että syyttäjiä tuomareiden valintajärjestelmä muuttaa sillä, että se muutos tapahtuu sitten syyskuussa. Että voimme aloittaa yhteisen menettelytavan, joka voidaan hyväksyä kaikkien tavalla, koska on ollut selkeää kritiikkiä EUn taholta. Ja myöskin meidän tuomarimme, jotka sanovat, että järjestelmä sitten korruptio on vielä. En käy läpi tätä ihmisten listaa, jotka on pidetty. Tämä on epämiellyttävää katsottavaa, mutta voin todeta, että me olemme oikealla tiellä. Organisoitu rikollisuus sitten viime kuussa meidän salainen poliisi yhdessä länsimaisten poliisipalveluiden kanssa on erikin rikkonut ja saanut kiinni näitä huumekartelleja. Ja sitten tämä blankko irtisotumisasemia parlamentissa se on ratkaistu. Ja myöskin naiset ovat päässeet parlamenttiin ensi vuonna meillä on yksi kolmasosa naisia parlamentin penkeillä. Ja tämä on myöskin yksi tapa ottaa huomioon Euroopan standardit. Me menee tässä pidemmällekin. Sitten korvausasiat vielä. Tässä kävin edellisten omistajien kanssa hyvin <laughs> kiihkeän kokouksen. Voit hyvin kuvitella, että kuinka ihmiset tuntuvat olevansa tulleensa – väärin kohdeltuiksi. Ja syyskuussa tulemme jatkamaan tätä korvausasiaa. Ja heinäkuussa teemme luonnoksen asiaan liittyen, ja tästä luonnoksesta tullaan keskustelemaan sitten laajasti. Mutta kai meitä kiinnostavat edellisten omistajien asiat, mutta tulemme konsultoimaan unionia asiassa myös. Sitten kun puhutaan talous- ja sosiaalitilanteesta, mainitsi jo nämä velka-asiat ja julkisen talouden vajeen. Fiat tulee investoimaan miljardin meidän maassamme olevan tehtaaseen ja Delhees, elintarvikeyritys, on myöskin sitoutunut ostamaan miljardilla meidän johtavan elintarvikeketjumme ja myöskin saksalaisia auto osien valmistajan tulossa ja korealaisia yrityksiä, jotka aikovat investoida maahamme. Meillä on 3-4 miljardia suori investointi tulossa maahamme. No, tämä johtaa sitten suuriin sosiaalisiin kuluihin. Meillä on työttömyys, joka on 11,6 prosenttia, ja täällä on suuria eroja eri sukupolvien ja alueiden välillä. Köyhyys on kasvanut myöskin viime vuosina ja se on nyt kasvanut 9,2 prosenttiin. Siis nämä määrä, ihmiset kasvavat vain vähällä määrällä, määrällä euroja päivässä. Köyhyyden vastaan taistelu on myöskin tällä hetkellä tärkeä asia. Meillä on vielä paljon tehtävää. Tulemme uudistamaan järjestelmää, tulemme luomaan infrastruktuuria, tulemme myöskin katsomaan Tonavan aluetta ja elä, tällaista aluetta tulemme tekemään tämän käytävä 10, tämän moottoritien tulemme tekemään energia-alalla edistystä viime viikolla. Meillä oli kanalainen yritys ja Edison eh, Italiasta ovat tehneet meidän kanssa sopimuksia näistä asioista. Hyvät parmat edustajat, lopuksi 2011 voi olla todellakin olla murto vuosi Serbialle, mutta myöskin Länsi-Balkanille eurooppalaisen integraation tiellä. Serbia on nyt tiellä eteenpäin vaikeuksista huolimatta. Me haluamme, että me tarvioidaan meidän toimiemme pohjalta. Me haluamme samat mahdollisuudet ja tulemme varmaankin saman yhtä paljon menestystä kuin meidän Tenniksen pelaajammekin. Voitte antaa myöskin meille sitten ähm, meillä päämäärä meidän neuvottelujen aloittamiselle EU-liittymiseen. Tämä olisi meidän kansallinen Grand Slam-voittomme. Tuota parlamentille, että olkaa tiukkoja, mutta olkaa reiluja samalla. On aina suuri kunnia olla täällä ja odotetaan innolla teitä kaikkia sitten syyskuun 9. päivä Belgradissa, että voidaan sitten arvioida meidän menestystämme tähän mennessä. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Well, Deputy Prime Minister, I have to... I hope. Kiitoksia, varapääministeri. Niin pyydän anteeksi, kun sanoin nimenne väärin. Eli pyydän tätä anteeksi. Te puhuitte tästä tiukkuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Tämä kuulosti minulle hyvin tutulta, mutta no, täytyy tietenkin katsoa, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun pääsette EUn jäseneksi. Ja sitten Istanbulin suhteen, no jos matkustamme niin kauas, niin joku on meitä siellä vastassa – Sitten Kukan, joka on Kakkois-Euroopan maiden valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja te saatte nyt ainoana kolme minuuttia, kaikki muut saavat vain kaksi minuuttia. Tämä on nyt pelin henki, pyydän anteeksi, koska kello käy. Kiitoksia. Chairman, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa varapääministeri. Tämä oli hyvä alustus niin kuin aina. Ja olen samaa mieltä siitä, että YK on Kosovon päätöslauselman kanssa viime syyskuulta. Saitte hyvää tuulta eurooppalaisen aluksenne purjeisiin ja sen jälkeen olette liikkuneet oikeaan suuntaan. Ratko Ladicin toimittaminen Haagiin oli tärkeä askel tällä tiellä, mutta tekisin huomautuksen. Kun seurasin poliitikkojen reaktioita Belgradissa edes sekunnin ajan, minusta vaikutti, että he nyt liioittelevat vähän tämän toimen merkitystä. Se oli tietysti tärkeä askel ja se avasi nyt tietä sille, että voidaan edetä nopeammin, mutta se ei kuitenkaan merkitse ihan kaikkea. Eli teillä on nyt edessänne pitkä, vaikea, hankala tie uudistuksia, neuvotteluita ja niin edelleen, jotta saatte ehdokasmaan statuksen ja että saatte aikataulun liittymisneuvotteluille. Teidän ei nyt pidä nostaa kansalaisten toiveita, että tämä tapahtuu pian, koskaan niin ei tule käymään. Ja tästä tulee olemaan, tämä tulee olemaan hankalaa, paljon hankalampaa kuin kuvittelette. Eli haluaisin nyt kannustaa teitä ja eräs amerikkalainen sanoi, että se on loppu vasta sitten, kun se on loppu. Ja tämä ei tule olemaan ohi vielä pitkään aikaan. Mutta te totesitte asioita ja sanoitte, että tiedätte, mitä teette, teillä on näkemyksiä, teillä on suunnitelmia, aikatauluja ja kaikki kunnossa. Ja kuten tiedätte, me aina haluamme auttaa. Te olette nyt onnistuneet, joten ette nyt saa vähentää ponnisteluita, vaan niitä pitää lisätä. Ja te puhuitte dialogista Kosovon kanssa alueellisesta yhteistyöstä. Te olette nyt oikealla tiellä, joten toivon vain, että te jatkatte tässä yhtä menestyksekkäästi kuin viime syyskuusta lähtien. Kiitos. Mr. Kukan. Kiitoksia Kukan. Ja sitten Brandner, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. No. Uh, Anteeksi. Te ette pitänyt koordinaattoria puhumaan. Aihan on varjoesittelijä. Ajattelen, että meitä on kuitenkin enemmän kuin vihreitä. No, you're EPP anyway, you're number one. No, tuolla TPPstä e kuitenkin eli ykkönen, eli ei siinä mitään. Mrs. Brantner. Niin, Brantner, olkaa hyvä. Yeah. We have noted that we are now... Niin, me olemme nyt viidenneksi suurin ryhmä tällä hetkellä itse asiassa. No niin, mutta kiitoksia. Delic, on hienoa, että olette taas paikalla. Eli onnittelut tästä pidätyksestä ja luovutuksesta Haagin. Se oli todellakin suuri askel eteenpäin. Ryhmämme oli aina tiukka tässä asiassa. Te puhuitte tiukasta ja oikeudenmukaisesta, eli tämä oli todella oikeudenmukaista ja onnittelemme teitä. Tämä oli hyvä askel ja ainakin me näemme tämän suurena edistysaskeleena, joka on lähentänyt maatanne aika paljon EU-hun. Hyvä on myöskin se työ, jota olette tehneet, mutta on hyvä, että mitä naisten oikeuksien niin instituutti tekee esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen. Eli tässäkin asiassa tapahtuu edistystä ja hyvin paljon rahoitusta tulee näihin hankkeisiin Norjasta ja Ruotsista, ja se on ihan hyvä tällä hetkellä, mutta pitkällä aikavälillä rahoitusta pitäisi tulla omasta budjetistanne. Mutta tämä työ on kuitenkin mainitsemin arvoista, koska jopa EU-standardien mukaisesti te olette tehneet erittäin hyvää työtä. Sitten kysymys siitä, mitä puhutte tästä elinkaupasta. Te sanoitte, että tämä vietäisiin YK, mutta tämähän vietiin YK ja sitten tämä asia käsiteltiin sen loppuun, eli en tiedä miksi tämä nyt pitäisi uudelleen viedä YK, eikä tämä nyt ehkä tällä hetkellä ole kansainvälisen turvallisuuden kannalta niin tärkeä kysymys. Tiedän, että te nyt ette kannattaneet Euleksiä, mutta ehkä tässä yhteydessä kannattaisi tukea sen työtä. En tiedä, miksi kannattaisi palata tämän asian kanssa YKhan. Kiitoksia sitten Chanak. Kiitoksia. No, joskus koordinaattorit puhuvat ensin, joskus tämä on aika mielivaltaista ja halusin vain katsoa, miten tässä mennään. Niin, varapääministeri, tervetuloa. Olemme tavanneet monta kertaa, kuten tiedätte, ja haluaisin vielä onnitella hallitustanne EKR-ryhmän puolesta siitä, että Mladic on pidätetty. Toivottavasti tällä tavalla voidaan nyt sulkea pimeä kausi maanne historiassa. Oma ryhmäni tietysti tukee ehdokkuuttanne ja toimme vielä tätä nopeaa etenemistä, mikäli osoitat, että kaikki läksyt on tehty. Ja nyt on näkymiä, nyt puhun pysyvänä esittelijänä Montenegron osalta. Siellä ollaan hyvin turhautuneita siihen, että ne ovat ehdokkaita, mutta neuvotteluita ei vielä ole aloitettu. Eli komission pitäisi nyt saada ne Montenegro, Serbia ja Makedonia. Ne ovat kaikki ehdokkaita ja niiden kanssa pitäisi ehkä samaan aikaan aloittaa neuvottelut. Ehkäpä ensi vuoden alkupuolella. Saa sitten nähdä, käykö näin. Mutta minä uskon tähän regattamalliin, eli Jokaista maata pitää tarkastella erikseen omien ansioiden perusteella ja Makedonia kohdalla ei voida hyväksyä sitä, että viivytyksiä on tapahtunut näin paljon ja että tämän kahden välisen kiistan takia neuvotteluita ei ole voitu aloittaa. No sitten tästä ehdokkuudesta. Te ette ehkä osaa vastata tähän kysymykseen, mutta tämä liittyy Kroatiaan ja kahdenvälisiin suhteisiin Kroatian kanssa, joka todennäköisesti on seuraava EUn jäsenvaltio, jos kaikki nyt menee suunnitelmien mukaan. Millä tavalla Kroatian liittyminen edistää tai estää liittymistä EU-hun ja millä tavalla voitte jättää menneisyyden taakse ja edetä näissä euroatlantisissa hankkeissa. Ja sitten Kosovo, no varmaan luitte artikkelini, nyt puhun ihan henkilökohtaisesti. Olen jo edist- kannastanut sitä, että tätä aluetta pitäisi käsitellä. Ja haluaisin nyt tuoda tämän ehdotuksen esiin kaikilla kansainvälisillä foorumeilla. Mutta mielestäni asiasta Kosovon kysymystä ei pystytä käsittelemään loppuun, eli jotain alueellista dialogia täytyy viedä eteenpäin tässä asiassa. Kiitoksia sitten Weigel kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tervetuloa Delic. On hienoa, että tänään voimme keskustella Serbian EU-näkymistä, nyt kun olette jättäneet yhden taakan taaksenne. Kaikki tietävät, mistä taakasta minä puhun, enkä nyt puhu tästä sen enempää. On tärkeää, että te puhutte modernista Serbiasta, moderneista ongelmista, eikä vanhoista ongelmista. Kun viimeksi tapasimme, sanoin, että Serbian kansa ja serbialaisten äänestäjän ymmärrettävä, että Mladic ei ole mikään ylpeyden aihe, vaan häpeäpilkku Serbialle. Eli nyt on tärkeää se, miten Serbiasta saadaan moderni valtio. Työtä on vielä paljon edessä ja te olette nyt raivanneet tietä tämän hallitusohjelman kautta olette keskittyneet uusiin investointeihin ja haluatte avata maatanne. Ja me olemme auttaneet tässä viisumi, vapautuksen ja tiettyjen muiden toimien kautta. Mielestäni täytyy myöskin miettiä Kosovo-tilannetta. Olisi ehkä hyvä, jos puhuisitte Kosovosta ettekä Pristiinasta. Se olisi seuraava askel ja sitä me arvostaisimme. Teillä pitäisi olla pragmaattista kielenkäyttöä ja teidän tulisi toimia tämän suuntaisesti myöskin tässä kysymyksessä. Olisi hyvä, jos Serbia olisi edelleen rakentavassa roolissa tällä alueella, eli tähän liittyy myöskin Montenegro ja Bosnia-Herzegovina. Siellähän on serbialaisia ihmisiä ja Belgrad kiinnittää näihin aloisiin erityishuomiota. Uh, Kiitoksia sitten Sir Robert. Unexpectedly. Yllättäen. Um- niin, kiitoksia. No ihan suoraan sanottuna haluaisin kysyä suoraan. Miksi meidän pitäisi luottaa teihin tässä sotarikollistilanteessa? Tehän maksoitte Laricille eläkettä niin pitkään, ja hän sitten yhtäkkiä kätevästi löytyikin sopivassa kohtaa neuvotteluita. Sitten käsittääkseni hyvin useat serbialaiset kiistävät nämä hirmuteot ja tukevat Milosevicia ja Mladicia siinä, mitä he tekivät. Kolmanneksi, jatkan nyt siitä, mitä kollegani äsken sanoi. Miten tämä asenne auttaa neuvotteluitanne EUn kanssa? Ja silloin, jos ja kun teistä tulee jäsenvaltio, miten voitte sitten reagoida Kroatian suhteen? Jotain ongelmia on jo ilmennyt siinä, millä tavalla Kreikka ja Kyproksen kreikkalaiset ovat huolissaan Turkista ymmärrettävästi ja hankaloittavat sitten Turkin neuvotteluita. Toimiko Kroatia samalla tavalla? Ja sitten kosovan kysymys ei mene pois. Te sanoitte, että se pitää ratkaista. No millä tavalla? Well, shall we take this as a piece of... Uh, no, tässä oli varmaan vähän brittioptimismia. Kiitoksia. Ja sitten Nikolai. Thank you, Chair. Prime Minister. Kiitoksia, varapääministeri Alden puolesta. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne. Voin vakuuttaa teille, että minun ryhmäni edelleen tukee Serbian liittymistä EU-hun ja länsi-Balkaneita yleensäkin. Uskomme, että Euroopasta tulee täydellinen teidän myötänne ja että tämä hanke tulee onnistumaan, jos te olette mukana. Pari kysymystä liittyen tähän hankkeeseen ja täytyy tunnustaa, että täällä on aika monia, jotka katsovat, että nämä Serbiassa toteutettavat uudistukset eivät ole ihan vakavasti otettavia. No, minä uskon, että nämä uudistukset ovat todellisia, koska olen nähnyt näiden uudistuksen tuloksia. Ja esimerkiksi, jos verrataan muiden jäsenvaltioiden uudistuksiin, no mielestäni te olette onnistunut esimerkki tällaisista uudistuksista. Sitten toinen kysymys liittyy yleiseen mielipiteeseen Mladicin pidättämisestä. Siis kuinka vakava tämä kotima Serbian sisäinen reaktio oli tähän kysymykseen? Ja voin sanoa, että me täysimittaisesti tuemme teidän budjettinäkemyksiänne. Jos EU haluaa osoittaa sitä, että laajentumispolitiikka on tärkeimpiä EUn politiikan aloja, meidän on pidettävä kiinni tästä yhdestä prosentista, joka on varattu tälle kysymykselle 1,3, 1,5 prosenttia voisi varmistaa sen, että tämä poliittinen tahto säilyy. Sitten Tonavan strategia. Mikä on teidän näkemyksenne siitä? Now, Mr. Howitt, please. Kiitoksia, Sten Howitt. Thank you, Mr. Kiitoksia, varapääministeri. Toivottavasti tämä keskustelu nyt viihdytti teitä neljännen ja viidennen ryhmän kanssa. Ja toivotan teidän tennispelaajinelle Wimbledonissa ensi viikolla, mutta ei kuitenkaan ihan yhtä paljon kuin brittipelaajille, varmaan ymmärrätte. Minun ryhmäni tukee Serbian liittymistä EU-hun ja arvostamme sanojen tänä aamuna. Olemme olleet hyvin tiukkoja sotarikollisten suhteen ja Hadic pitäisi myöskin saada syytetyksi. Ja me kunnioitamme näitä toimia, jotka johtivat Badicin pidättämiseen ja sanon tämän ihan vilpittömästi. En nyt halua, että kommentoitte nyt tätä Kosovan tilannetta liian avoimesti. Haluan, että nämä neuvottelut onnistuvat. Te voitte sitten puhua siellä yksityisesti ja me toivomme, että edistys tapahtuu. Emmekä millään tavalla halua hidastaa tai estää edistystä näissä neuvotteluissa. Kysymykseni liittyy romaneihin. Kaikissa maissa on romaneihin liittyviä ongelmia. Ja teidän maassanne on näitä ongelmia, kuin, kuten muissakin maissa, ja haluaisin kysyä, millaista kehitystä on tapahtunut viime aikoina ja millaisia toimia ehdotatte jotta voidaan rom, romaneja kohdella oikeudenmukaisesti, ettei heitä syrjittäisi. Millä tavalla voimme tehdä tässä asiassa yhteistyötä? <coughs> Kiitoksia. Joidenkin Serbien reaktio Mladicin pidätykseen myöskin osoittaa, kuinka rohkea hallitus on ollut. Eli meidän täytyy muistaa myöskin tämä toinen näkökulma. Sitten vara pääministeri, teillä on puoli yhteen asti aikaa. Kiitoksia. Voi jatkaa ihan kronologisesti tästä näin. Ensinnäkin kiitokset kiitoksista. Tämä Ladic-asia siis. Älkää unohtako, että Jugoslavian murtuminen, kaikki ne ongelmineen. Täällä on myöskin 650 000 sörpiä, joita etnisesti puhdistettiin täällä toisten taholta. Ja sitten 2000 ähm, albanialaiset on siirtynyt täältä Kosovan alueelta pois. Jos verrataan tätä äh, Kosovon asukasmäärää, nähdään, että tämä on 15 prosenttia väestöstä, joka on viimeisen 15 vuoden aikana siirtynyt pois kodeistaan ihan tyhjyyteen. Jos näette katulapsia siellä, ne ovat, ne ovat heitä juuri. Ja haluan todeta, että Serbia katsoi näitä siirtymäjoutuneita henkilöitä vain yksin, joutui hoitamaan tämän asian yksin. Mitään kansallista suunnitelmaa ei ollut, mitään lahjoittajakonferenssia, mitään tukea ei ollut. Tämä kaikki hoidettiin melkein yksin meidän taholtamme. Ja julkinen mielipide on se, mikä se on. Ja myöhemmin todetaan, että asia nyt näin on, että se, joka Tadic totesi myöskin, että se, joka vaarantaa julkisen vakauden, hänet asetaan sitten tästä syytteeseen. Koska tässä pitää katsoa myöskin näitä uureja Bosniassa ja Bosnian Herzegovinan suhteita – Totta kai lähivuosisatoina me tulemme myöskin elämään albanilaisten kanssa, bosnialaisten kanssa, kroatien kanssa, mitä, mitä tahansa sitten tapahtuukin. Ei ilman muuta tämä on meidän päätavoitteemme, tämän takia me teemme, me teimme. Uskon, että enemmistö Serbiassa oli huojentunut ja presidentti Taji totesi, että otamme nyt Loan, kyl, tai liian kilvestymän pois – Ja varmaan uskotte minua, että teemme kaikki, me voimme myöskin löytää Koran Hajjin. Me teemme kaiken voitavissa olevan, että, että voimme myöskin lö- pystymme löytämään silloin Ratko Malicin. Ja jatketaan YKssa olevia neuvotteluja. On tietenkin tärkeää, ja te todettiin silloin aikaisemmin, että Serbia, tuomittiin siellä, että Serbia on epäonnistunut näiden sotarikollisten etsimisessä. Ja täällä eräs meppikin totesi, että tarvitaan konkreettisia tuloksia. Meidän pitää tehdä ylisuorittaa nyt tavallaan nyt. Ja, ja toivon, että me arvioidaan sittenkin objektiivisesti kaikkien tulosten pohjalta. Ja sitten Kosovasta oli pari kysymystä. Olemme valmiita keskustelemaan kaikesta. Olemme valmiita olemaan joustavia. Ja haluamme myöskin olla luettavia kumppaneita. Mutta voimme todeta myöskin, että täällä on 28 yksipuolinen itsensä julistaminen ei ole hyväksyttävissä meille. Ja joskus todetaan, että kyllä teidän pitää nähdä todellisuus. Kosovon albanit eivät halua olla Belgradin alaisia. Nyt tämä on jotenkin tavallaan totta, mutta älkää nyt tämän, tämän asian toisten, asian toinen puoli. Ei albanit eivät halua taas Pristinan alaisena. Älkää nähkö pelkästään kolikon yhtä puolta. Meidän pitää katsoa todellisuutta. Jos haluatte muuttaa, että haluaa muuttaa todellisuutta, niin sitten, sitten tämä luo kyllä taas väkivaltaa meidän pitää löytää rauhanomainen ratkaisu. Tämä pitää kaikki ottaa huomioon. Ja täällä Afetissa minulla ei ole mm, toimivaltuutta, eikä tämä ole oikea paikka tehdä sitä, mutta voin todeta, että teemme kaikkemme kuitenkin. Voimme puhua Kosovosta, voimme puhua kaikista niistä asioista, että ei synny mitään näistä jäätynyttä konfliktia ja että kaikilla Länsi-Balkanissa on sitten paikka asujakaan heille suotuisa. Mutta näet, tässä on selkeä punainen viiva. Älkää käskö meidän mennä meidän perustuslakiamme vastaan tai sen yli, mutta tulemme löytämään ratkaisun, jos meitä tuetaan. Koska Kosovo asiassa voimme repertoida vähän EUn raportteja oli huomattavia vientiä ja tuontia tältä alueelta, ja jos jollain täällä EU:ssa on etu sen suhteen, että tämä nuori väestö menee oikeaan suuntaan, niin me olemme kyllä se, joka on, koska meillä oli huomattavaa panosta siellä. Totta kai me toivomme, että Kosovo menee oikeaan suuntaan. Sitten pari asiaa vielä. Me tuemme täysin euleksia. Mutta uskon, että mitä tapahtui viime päivinä kun Turkissa annettiin estämääräys, ja Interpol, Interpol totesi kyllä kansainvälinen perusmääräys, ja sitten eilen yksi Serbian laajimmista lehdistä, josta puhuttiin tästä tohtorista, jota epäillään elinkaupasta ja elinten keräämisestä. Hän totesi, että en ole, en ole huolissani. Hänet on jo kerran tammikuussa pidetty. Mutta näemme, että Euliksin ainoa ongelma se on, joka on Euliksen syytä, on, on se, että YKlla ei ole mandaattia Kosovon ulkopuolella. Marokossa, Turkissa tai Israelissa. Otan esille muutama maa, joissa on tehty vakavia tutkimuksia asiaan liittyen. Ei tämä ole mitenkään eoleksia vastaan, vaan pyrimme vaan katsomaan, että asiat ovat oikein. Ja miksi tämä sitten pitää unohtaa ne uhrit, jotka ovat serbialaisia. Nämä henkilöt, joilta varastettiin nämä elimet ja ne myytiin kansainvälisillä markkinoilla, eikö tämä ole mitään? Eikö meillä kuulu samanlainen suoja kuin muillekin? Tätä me vain pyydämme. Haluamme vielä taas selkeän linjan. Me täällä eh, Serbiassa, tämä näkyy myöskin pääministerimme ja presidentin toimissa, emme ole missään nimessä kritisoineet tätä. Em, emme ole puhuneet tästä Pristinan kanssa, vaan tämän kansainvälisen oikeuden asia. Sitten Kroatia seuraavaksi. Tuemme sitä, että Kroatia voidaan ottaa jäseneksi. Ja mainittiin täällä Tonavia, Tonava-alue. Ja kun Kroatia liittyy EU-hun, niin tällöin Tonava virtaa monen EU-alueen kautta. Romania ja niin edelleen. Tällöin Donavasta tulee aika luonnollinen osa Euroopan unionia. Meillä on muutamia asioita heidän kanssaan kesken, mutta kyllä kahden keskeiset neuvottelut kehittämässä tällä hetkellä heidän kanssaan. Ja mä ensin teille jotain Pukovarin vierailun esimerkkinä tästä – Myöskin serbialaisia investointeja on sallittu Kroatian ja 20. kesäkuuta 20 vuoden tauon jälkeen meillä on suora lentoyhteys Belgradin ja Dubrovnikin välillä. Ja voin kertoa myöskin sille, että, että jälleen serbialaiset ja kroatialaiset menevät naimisiin keskenään, nämä kauniit ihmiset. Meidän lehdistömme on täynnä tällaisia tarinoita. Niin, en tarkoittanut tätä minäkään tuomiona, vaan pelkästään ihan yleisenä ilmiönä. Bosnia-Herzegovina. Presidentti Tajik ja meidän politiikkamme ovat selkeästi osoittaneet, että Serbia tukee, tukee Bosnia-Herzegovinan alueellista riippumattomuutta ja koskemattomuutta. Ja tulemme tekemään niitä niin myöskin tulevaisuudessa. Ja toivomme, että nämä kolme johtohenkilöä Bosniasta yhtyvät Emmekä missään nimessä halua vaarantaa Bosnia-Herzegovinan alueellista koskemattomuutta. Ovatko uudistukset Serbiassa sitten vakavia vai ei? Katsotaan, mistä mitä tulee. Niin aika turha minun todeta, että kyllä he ovat. Meillä on suuri määrä ulkomaalaista suoraa investointia, ja meillä on kolme näitä yhden miljardin euron Suuri investoinnit siis Belgiasta, Italiasta ja Norjasta. Ja tuskin he tekisivät näin, jos he uskoisivat, että tässä on ongelmia. Ja olen erittäin tyytyväinen todeta sanat kun, kun näemme Ranskan valtuuskunnan, siellä on myöskin Michelinin edustajia paikalla mukana. Ja kun kysyin heiltä sitten eh, heidän investoinnistaan meillä, he totesivat, että heidän tehtaansa meillä ovat kaikkein parhaita tuotannon suhteen maailmassa. Ja tämä on hyvä suoritusta. Sitten romaani kysymys vielä lopuksi. Minä olen myöskin romaani osallistumiskomitean jäsen kansallisella tasolla. Että kyse on myöskin eettisistä asioista. Emme voi sallia sitä, että joku väestöryhmä elää 15-20 vuotta vähemmän aikaa kuin muut. Ja että 60 prosenttia romaneista asuolosuhteista, jotka eivät ole soveltuvia. Tämä nähdään myöskin maahanmuuttoasioissa ja turvapaikka-asioissa selvästi. Ja totesin, että edustaja Lilja Haraka Unkarista puhui tästä komission hyväksymästä ryhmästä ja parlamentin strategiasta. Ja meille romani johtajat ovat kertoneet, että vähemmistö on kaikkialla – ja heidän ainoa kotimaansa on Eurooppa oikeastaan. Meidän pitää tehdä enemmän heidän eteensä. Voimme taata sen, että tehdään tästä positiivista syrjintää. Me takaamme sen, että sata romani opiskelijaa pääsee yliopistoon ilman opintomaksua ja sitten myöskin kouluihin ottaen heitä etusijalla. Tämä on taloudellisesti ja inhimillisesti tärkeää ratkaista ongelma siellä, missä ongelmat ovat syntyneet, eikä ruveta pelaamaan tästä ping-pong-peliä heidän elämillään. Kyllä Serbian romaanien tulevaisuus on Romania, eh, siis Serbiassa. Ja kyllä näen, että kello on 2035, en pystynyt eh, kommentoimaan enempää, mutta tulen kertomaan teille myöhemmistä asioista. 22. kesäkuuta meillä herra Mirel tulossa laajentumistaholta meille. Ja silloin puhutaan myöskin paljon romanien yhteisön osallistamisesta Serbiassa. Puhumme siitä siinä vaiheessa. Meillä ei ole mitään laajempaa väkivaltaa romaniyhteisöä kohtaa Serbiassa. Eräs romani nuori hakattiin viime viikolla. Mutta myöskin serbialaiset nuoret ovat suojanneet tätä henkilöä ja he ovat silloin tavallaan perkärin sankareita. Eikä tietenkin meillä on ennakkoluuloja kyllä, mutta meidän pitää terveä asian eteen paljon. Toivottavasti tältä voin pystyä vastaamaan muutamiin kysymyksiin ja kiitokset teille. Ja toivottavasti edes muutama teistä pääsee 9. syyskuuta Belgradiin, koska parempi, todeta, parempi nähdä ja sitten uskoa sen jälkeen. Uh, Kiitoksia varapääministeri. Toivotamme teille kaikkea parasta. Ja kollegoille ilmoittaisin, että seuraava kokous on 21. kesäkuuta täällä Brysselissä aamu yhdeksältä. Kiitoksia.